Parhaat kollegat, toivotan teidät nyt tervetulleeksi kokouksemme jatkoon ja tässä alussa ilmoitan, sama kuin jo aamulla ilmoitin, kohtien 6 ja 9 paikkoja on vaihdettu. Ja pyytäisin, että tänään ja huomenna toimisimme erittäin kurinalaisesti ajankäytön suhteen. Meillä on valtavasti asiaa esityslistalla niin tänään kuin huomennakin ja meidän on todella vaikea saada kaikki asiat käsiteltyä, ellei me ole kurin alaisia. Meillä on myös monia kiinnostavia vieraita. Aloitetaan. Ensimmäinen vieraamme on puheenjohtajavaltio Unkarin edustaja. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi ministeri Felegin ja eh, ministeri Nitrain. Sydämestä tervetuloa Toinen on kansallisen kehityksen ministeri, joka on ilmasto- ja energia-asioista vastaassa, ja toinen on sitten viestintäministeri. Toivon, että jotenkuten nyt ymmärsitte nimenne. Aikaa meillä on tunti ja olemme sopineet, että ministerit esittävät meille lyhyet alustukset ja tämän jälkeen voitte esittää kysymyksiä. Kumpi haluaa aloittaa? Olkaa hyvä. Herra Pelegi. Thank you very much. Before I switch to Hungarian, uh, to... Kiitoksia. Ennen kuin vaihdan unkarin kieleen esitelläkseni alustukseni, haluan tervehtiä teitä kaikkia ja kertoa, minkälainen kunnia on olla teille esittelemässä Unkarin puheenjohtajavaltion ohjelmaa valiokunnallenne. Ehkäpä voisin lyhyesti kertoa hallituksemme rakenteesta. Tosiaan olen siis äh, äh, kansallisen kehityksen ministeri. Voitte kohta ymmärtää, miksi me molemmat olemme täällä teille puhumassa. Seitsemän kuukautta sitten perustimme uusia ministeriöitä, kun hallitus vaihtoi. Yksi näistä on kansallisen kehityksen ministeriö, joka käsittelee monia, muun muassa infrastruktuuri, televiestintä, liikenne- ja energia-asioita, samoin kohesiopolitiikka, alueelliset asiat, aluepolitiikka, julkiset hankkeet. Kaikki nämä asiat ovat tämän varsin suuren ministeriön alaisuudessa. Ja tämä ministeriö on vastuussa lukuisista neuvostoista myös työministeriö. Ja kollegani johtaa muun muassa tietotekniikka-asioita ja niin edelleen ja minä muita. Ja nyt minä vaihdan kieltä unkarin kieleen ja esittelen ohjelmamme. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minulle on kunnia saada edustaa Unkaria – valiokunnassanne ja esitellä teille energiaohjelmamme ohjelmamme puheenjohtajakautemme aikana. Puheenjohtajavaltio Unkarin tavoitteena on vahvistaa Eurooppaa. Uskomme, että tähän tavoitteeseen päästään ö, energiapolitiikkaa painottamalla sen roolia vahvistamalla. Puheenjohtajavaltio Unkari tulee valmistelemaan strategisia asiakirjoja jo tulevaisuuden suunta ja tietenkin sitten miten näihin tavoitteisiin energiapolitiikan alalla päästään. Unkari tulee tekemään kaikkensa saadakseen äh, käsiteltyä niitä asioita, joita pidämme kaikkein tärkeimpänä, jotta saisimme myös äh, kansalaiset, kansalaisten luottamusta lisääviä hankkeita ja toteutettua. Kun ajatellaan Eurooppa 2020 tavoitteita myös energia-alalla, niin paljon on tehtävää. Ja Unkarin puheenjohtajakauden ensimmäinen tärkeä tapahtuma järjestetään 4. helmikuuta ja tuolloin käsitellään innovaatio- ja energiakysymyksiä. Tässä tapaamisessa käsitellään Euroopan energiapolitiikkaa, eh, joka on todellinen peruspilari. Ja tämän lisäksi pyritään ja on tehtävä eh, tulevaisuuden eh, suunnanmuutosta käsitteleviä päätöksiä. Näitä asioita käsitellään neuvostossa ja myös helmikuun huippukokouksessa saadaan sitten nämä johtopäätökset neuvostolta. Energiastrategian valmistelu on käynnistynyt jo viime vuonna ja painopistealueet ovat pitkän aikavälin tavoitteita. Ja tähän kuuluvat kysymykset, joita komissio myös on painottanut ja parlamentti suositellut esimerkiksi energian sisämarkkinoiden saattaminen päätökseen, energiatehokkuus, innovaatiot, tutkimus, kansalliset energiavarat ja kansainväliset suhteet energia-alalla. Puheenjohtajavaltio katsoo, että painopistealueita määriteltäessä tulisi toteuttaa alueellista yhteistyötä. Näihin kysymyksiin liittyy merkittäviä tehtäviä, jotka myös vaativat rahoitusta joko kansallisista tai eurooppalaisista lähteistä. Mielestäni on hyvin tärkeää korostaa, että tämän valiokunnan jäsenet ja energiaministerit ovat suuressa vastuussa, jotta nämä asiat saadaan hoidettua. Me laskemme teidän tukenne varaan ja meille on hyvin tärkeää, että nämä prioriteetit saadaan vuoteen 2020 mennessä toteutumaan ja tietenkin myös sen jälkeen. Puheenjohtajavaltio Unkari katsoo, että strategian kulmakivenä on yhteinen infrastruktuuri, kehitys, jossa todella otetaan myös huomioon esimerkiksi lupamenettelyjen helpottaminen ja rajat ylittävissä infrastruktuurihankkeissa luonnollisesti taakanjako, eli nämä kustannusten jako järkevällä tavalla. Katsomme, että että tarvitaan paitsi toimia eurooppalaisessa energiapolitiikassa myös yhteistä ponnekasta toimintaa kolmansien maiden suhteen. On hyvin tärkeää, että kaikilla kansalaisillamme on ymmärrys siitä, että energiahuolto toimii ja luonnollisesti samalla on otettava huomioon kilpailukykymme sekä kestävyys. Ensimmäinen vuoropuhelu tästä asiakirjasta käytiin neuvostossa kolme viikkoa asiakirjan valmistumisen jälkeen, eli meillä on vasta tällaisia ensimmäisiä pohdintoja, mutta tulemme puheenjohtajakaudellamme asiaa ajamaan eteenpäin, erityisesti ottaen huomioon tosiaan tuo helmikuun neljännen päivän kokous ja myös energiahuippukokous helmikuussa tuon kokouksen tavoitteenahan on saada aikaan tässä yhteydessä energiastrategian suhteen neuvoston johtopäätökset. Olemme, tai tavoitteenamme on energiaa infrastruktuurien yhteentoimivuuden parantaminen ja luonnollisesti uusiutuvien energianlähteiden käytön lisääminen ja tätä kautta kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Pyrimme myös vähentämään hiilen käyttöä vuoteen 2050 mennessä niin kuin on sovittu ja samoin tietenkin verkostot kolmansien maiden kanssa sekä äm, tällainen älykkäiden verkkojen rakentaminen, niiden tukeminen ja yhä laajemman tarjonnan käsittely, koska palvelun tarjoajiahan on yhä enemmän. Samoin kuljetukset ovat hyvin tärkeitä esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisen alalla ja tämä tarkoittaakin äh, sitä, että kansalliset äh, suunnitelmat, sisämarkkinoiden toiminta ja ylipäätään markkinoiden vaatimukset ja investointi äh, hankkeet on kaikki saatava yhteen, samoin kuin tietenkin Euroopan unionin tukemat hankkeet. Mitä rahoitukseen tulee, on luonnollisesti muistettava veronmaksajat ja huolehdittava siitä, että äh, hinnat ovat täysin avoimia, läpinäkyviä. Verkostoituneet eurooppalaiset energiamarkkinat äh, vaativat yli tuhannen miljardin investointeja vuoteen 2020 mennessä, ja tämä on kyllä hyvin tärkeä osa tulevia neuvotteluita. Meidän on löydettävä yhteinen kanta siitä, mistä varoista nämä hankkeet rahoitetaan, minkälaisia tukijärjestelmiä aikaansaadaan ja miten suurta eurooppalaista rahoitusosuutta tarvitaan ja mitä hankkeita ja mitä käytäviä tuetaan. Vuonna 2011 tänä vuonna komissio tulee antamaan suosituksensa energiainfrastruktuurien rahoittamiseksi ja siksi puheenjohtajavaltio Unkari järjestää konferenssin 16-17 toukokuuta energiainfrastruktuureista. On hyvin tärkeää ajatella strategisesti ja siis panostaa myös energiatehokkuuteen. Energiatehokkuus toimittaa toimintaohjelma on yksi Unkarin puheenjohtajakauden esityslistan kulmakivistä. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että tulevina kuukausina Euroopan unionissa, unionin tasolla luodaan puitteet myös tuleville toimille. Ottaen huomioon parlamentin vastikkäiset suositukset luonnollisesti ja voimme olla täysin vakuuttuneita siitä, että energiatehokkuus tulee olemaan hyvin tärkeä kysymys esityslistallamme. Ja luonnollisesti keskustelut, joita ministerit 2020 energiastrategiasta ovat käyneet ja käyvät, korostavat energiatehokkuuden merkitystä. Euroopan energiansäästöpotentiaalia on käytettävä entistä paremmin hyödyksi ja talouskasvun on irrottava energian kysynnän lisäämisestä. Luonnollisesti tämä on äärimmäisen tärkeää myös työllisyyden työllisyystilanteen parantamiseksi. Ja tämä tuo konkreettista etua kansalaisillemme heidän kaasu ja muut energialaskunsa toivon mukaan eivät ole sitten niin korkeita. Energia on paitsi Euroopan merkittävä prioriteetti, myös kumppaniemme. Ja meidän tulee käydä neuvotteluja myös kumppaniemme kanssa niiden, joiden päästöt ovat hyvin korkealla tasolla. Eh, ekodesign ja myös ekomerkinnät ovat hyvin tärkeitä. Tämä kaikki on otettava huomioon energiansäästöt muun muassa liikenteen ja rakennusten alalla. Julkisilla hankinnoilla, tulee olemaan hyvin tärkeä rooli tässä, kun ajatellaan eh, koulutusta esimerkiksi Eh, sen merkitystä, samoin älykkäät kaupungit, tämä, voimme ajatella tätä eurooppalaista aloitetta, jonka edut on nyt jo nähty. Ja neuvoston puheenjohtajana tulemme komission tiedonannon pohjalta ajamaan tätä työtä sellaiseen suuntaan, joka tekee mahdolliseksi sen, että eh, neuvosto voi todella esitellä kesäkuun huippukokouksessa kunnollisen toimintasuunnitelman. Ja mm, puheenjohtajavaltio Unkari on hyvin tyytyväinen, kun komissiolta saadaan aloitteita energia-alalta ihan vuoteen 2050 asti. Tarvitaan tällainen toimintasuunnitelma, pitkän ajan toimintasuunnitelma, 2020 energiastrategia ja tästä esiin ilmenevät seikat luonnollisesti ovat meille äärimmäisen tärkeitä, energiamarkkinat ja luonnollisesti energiamarkkinoiden avoimuus. Viimeisimmät neuvottelut neuvostossa nostivat esiin kysymyksiä, erityisesti sen, että meidän tulee ottaa kansalaisten kuluttajien etu huomioon ja tarvitaan energian sisämarkkinat ja kuluttajien on voitava luottaa myös hintamäärittelyihin. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Heidän on voitava luottaa vakaisiin hintoihin. Ja me todella pyrimme näitä neuvotteluja ajamaan eteenpäin niin paljon kuin mahdollista. Ja neuvoston työryhmissähän neuvottelut käynnistyivät jo joulukuussa. Ja muutamia viikkojen kuluttua meillä tulee olemaan kyllä aika hyvä käsitys eh, neuvoston eri jäsenten kannoista. Niin kuin voitte tästä kaikesta nähdä ja kuulla, niin eh, eh, kyllähän yhteisiä kantoja on pitkälti esimerkiksi MIFID-kysymys, samoin muut kysymykset, ajatellaan vaikka päällekkäistä sääntelyä. Olemme hyvin luottavaisia sen suhteen, että yhteistyön parlamentin kanssa tulee energia-alalla olemaan hyvin hedelmällistä ja että sopimus saadaan aikaan mitä pikimmin. Voisimme pyrkiä ja varmasti pyrimme kaikki ensimmäisen käsittelyn lopputulokseen ja näin mielestäni keskustelut tulisi käynnistää mitä pikimmin. Poliittinen sopimus tarvitaan kesäkuun huippukokouksessa. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, olen täysin selvillä siitä, että tuloksia voidaan saada vain yhteistyössä teidän ja jäsenvaltioiden kanssa. Ja siksi toivon, että tuette ohjelmaamme. Ohjelmaa valmisteltaessa olemme ottaneet huomioon sen, että Unkari trion kolmantena jäsenenä Espanjan ja Belgian jälkeen jatkaa töitä ja luonnollisesti kuulee myös Puolaa, joka valmistautuu puheenjohtajuuteen. Ja voin vakuuttaa teille, että me haluamme keskustelua ja fiksuja kompromisseja ja nyt odotan kysymyksiänne. Kiitoksia ja sitten herra Nitra, olkaa hyvä. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt európai parlamenti képviselő. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat edustajat naiset ja herrat, tervehdin teitä Unkarin puheenjohtajuuden nimissä ja myös niitä, jotka seuraavat kokousta internetissä. Unkarin puheenjohtajuuden tavoitteet ovat selkeästi, me haluamme Euroopan, vahvan Euroopan ja Eurooppa voi olla vain menestyksekäs, jos yhteistyötä levitet, laajennetaan – ja syvennetään. Teemme kaiken sen eteen, että Eurooppaa voidaan vahvistaa yhdessä. Tavoitteista ja aikatauluista Unkarin puheenjohtajakaudella voin todeta, että me haluamme vuoropuhelua yhteisymmärryksessä. Vain sillä tavalla saadaan hyviä päätöksiä aikaan ja kaikki voivat osallistua päätöksiin. Lähikuukausina aiomme todellakin perustaa vuoropuheluun työmme. Haluan, että me edistymme nopeammin, koska maailma muuttuu nopeasti ja meidän alueellamme eh, viestintäteknologiassa tämä tapahtuu varsinkin. Meidän täytyy olla nopeampia, jotta voimme olla sekä tekijöitä että hyötyjiä tästä kehityksestä. Vahva, dynaaminen yhteisymmärrykseen perustuva puheenjohtajuus on meidän tavoitteemme. Puheenjohtajana ähm, viestintäneuvostossa haluan vahvempia, tiivimpiä suhteita Euroopan parlamenttiin, niin kuin ennenkin on ollut asianlaita. Hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat, Unkarin puheenjohtajuuden ohjelma perustuu vahvasti viime vuosina sovittuun Euroopan digitaaliseen agendaan ja haluan sydämellisesti kiittää Belgian puheenjohtajuutta siitä, että se on tässä asiassa ollut hyvin päättäväinen ja johdonmukainen. Digitaalinen agenda tukeutuu, tukee Euroopan talouskasvua ja kilpailukykyä ja siitä syystä Unkarin puheenjohtajuus aikoo sen toimeenpanoon antaa vahvan panoksensa. Me haluamme olla aktiivisesti työskentelemässä ensimmäisessä digitaalisessa kokouksessa, jossa teollisuus ja kansalaisjärjestöt kokoontuvat yhteiseen vuoropuheluun. Unkarin puheenjohtajuus haluaa myös saavuttaa oleellista edu, edistystä digitaalisessa agendassa kahdella lakisää, toimenpiteellä. Ensimmäinen toimenpide koskee verkostojen eh, ja tiedon turvallisuutta. Tieto on strategisesti tärkeä työssä, kotona eh, ja näissä tarvitaan verkostoja ja toisaalta kohdistuu hyökkäyksiä näihin eh, infrastruktuureihin, kuten 2007 nähtiin. Luottamus ja verkostojen turvallisuus on, eh, sen tulee olla prioriteetti Euroopassa. Uusi komission ehdotus liittyen vahvistettuun eurooppalaiseen eh, verkostojen turvallisuuteen perustuu tämän järjestön työhön ja Enisan nykyaikaistaminen hyödyttää kuluttajia ja antaa heille varmuutta. Me odotamme paljon yhteistyöltä herra Chichesterin esittelijän kanssa tästä aiheesta ja toivomme, että tämä työ edistyy nopeasti. Tärkeä osa turvallisuutta ja luottamusta on myöskin kriittisen tieto, infrastruktuurin turvallisuus. Ja tässä asiassa aiomme järjestää ministerikokouksen Balatonilla ja toivotan teidät tähän korkea mm, kokoukseen tervetulleeksi. Sitten toinen lainsäädäntöaloitteemme liittyy radioaalto valuuttoihin ja näiden käytössä radiotaajuuksien on, yhtenäistäminen on tärkeä osa digitaalisen talouden kasvua. Ja tässä ei ole kysymys mistään muusta kuin eurooppalais, Euroopan unionin radiotaajuusstrategiasta, ja jonka komissio on jo esittänyt. Tällä alalla aiomme kuudes tammikuuta. Jo 6. Eh, tammikuuta meillä oli kokous tästä aiheesta Budapestissa ja siihen osallistui eh, muun mm. muassa komission jäsen Nelly Cruz eh, ja Gunnar Höckmark, ja itse olin myös paikalla. Tärkeimmät tämän ehdotuksen osat käsiteltiin ja myöskin aikataulua tarkasteltiin. Ja kiitän tässä yhteydessä Belgian puheenjohtajuutta sen tekemästä työstä tällä alalla. Toivottavasti Unkarin puheenjohtajuuskaudella voimme myös edistyä. Kolmas eh, joulukuuta olin myöskin neuvoston kokouksessa läsnä ja siellä käsiteltiin eh, laajasti tätä kysymystä. aihe on erityisen tärkeä ja asiakirja niin ikään. Ja, komi- äh, ja ministereiden kannat tähän ovat yhtenäisiä. Kysymys on vain siitä, miten voimme parantaa yhteistyötä. Siitä keskustelemme jatkossa. Unkarin puheenjohtajuus yrittää myös tällä alalla saada kantoja lähentymään, koska joudumme vastaamaan perustavaa laatua oleviin kysymyksiin Euroopan tasolla ja jäsenvaltiotasolla. Ja näiden kaikkien tasojen tulee lähentyä toisiinsa. 2012 ää, aiomme Genevessä järjestää maailma, meillä on ää, ää, maailman radioalan kokous, jossa tehdään tärkeitä päätöksiä, kuten siitä, missä ja mitä palveluja radiotaajuuksilla voidaan antaa. Ja meidän tuleekin varmistaa, että EUn edut tulevat eh, huomioiduksi tässä yhteydessä strategian ohella turvaus ja, ja eh, taajuudet ovat eh, puhelinalalla tärkeät. Meillä on tutkittava komission aloitteita eh, sähköisestä hallinnosta ja neuvosto tuleekin vetämään johtopäätöksiä tästä aiheesta. Saanen mainita, että komissio eh, on kertomuksessaan EUn sisäisistä roaming-palveluista julkistanut, eh, aikoo julkistaa asiakirjan ja tämä aihe täytyy keskustella vielä siihen mennessä ja me, meidän täm, täytyy tämä keskustelu käydä, jotta pääsemme asiassa eteenpäin. Seuraava aihe on parlamenttia läheisesti koskettava aihe EGF jo, ja uskonkin, että myönteiset tulokset, joita YK on kokouksessa on saatu, astuvat voimaan. EUn puheenjohtajuus on, on, satelliitti, on sitoutunut satelliittinavigaatioon ja tiedän, että tämä aihe on useissa neuvoston kokouksissa ja eri Euroopan parlamentin valiokunnissa tapetilla. Euroopan komissio on 18 tammikuuta antanut tiedonannon aiheesta ja myöskin tämän aiheen käsittely tulee olemaan meidän esityslistallamme ja toivon, että jo maaliskuussa voimme vetää johtopäätöksiä. Äh, voimme hyväksyä äh, neuvoston päätelmät aiheesta. Suurella huomiolla äh, olemme seuranneet parlamentin työtä ja myöskin Raavitkin työtä tästä aiheesta. hän on siitä vastuullinen. Ja liittyen päätöslauselma esitykseen eh, Galileo-ohjelmasta ja, ja PSFstä. Eh, sitä eh, tullaan jatkamaan ja, ja neuvostossa toivon mukaan saadaan tässäkin asiassa kannat lähentymään. ITRE-valiokunta käsittelee tätä aihetta, sen tiedän, ja Glanten mietinnössä, mietinnön käsittelyssä se käydään läpi. Odotan paljon yhteiseltä työltä, jolla vahvistamme tietoyhteiskuntaa Euroopassa ja näin päästään edistykseen ja lisääntyvään tasa-arvoon Euroopassa. Se on meidän tehtävämme ja kiitänkin teitä ja odotan kysymyksiänne. Kiitos. Sydämestä kiitokset molemmille ministereille. Täytyy nyt sanoa suoraan, että aikaa on enää 25 minuuttia kysymyksille ja vastauksille kello 16 vieraaksemme tulee komission Öttinger. Minulla on 13 puheenvuoropyyntöä ja lisää tulee. Jos haluatte, että mahdollisimman moni ehtii kysymyksensä esittämään ja vielä haluamme kuulla vastauksetkin, niin puheenvuorot saavat olla korkeintaan minuutin mittaisia. Keskittykää nyt ja puhukaa se minuutti niin, että mahdollisimman monet saisivat puheenvuoron. Ensimmäisenä kollega Gyrk. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, köszönöm a... Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa, mm, arvoisat ministerit, haluaisin esittää kysymyksen liittyen energia-alaan. On mukava kuulla, että Unkarin puheenjohtajakauden prioriteetteihin kuuluu energiapolitiikka. Tässä on kuitenkin se vaarana, että kriisinhallintatoimet jättävät kaiken muun varjoonsa. Katson kuitenkin, että aikaa ei ole hukattavana. Meidän on luonnollisesti myös vastattava näiden kriisien eteen tuomiin haasteisiin. Siksi on hyvä, että aihe nyt todella on nostettu esiin. Infrastruktuurikysymys energia-alalla on hyvin tärkeä On monia alueita, joilla on infrastruktuuriongelmia ja erityisesti Kaakkois-Euroopassa ongelmia on. Tämän näimme muun muassa kaasukriisissä. Sitten meidän on nämä toisistaan irralliset markkinat yhdistettävä. Tarvitaan verkostoitumista, tarvitaan uusia putkia, kaasuputkia ja niin edelleen. Ja ministeri kysyisinkin teiltä, minkälaisia mahdollisuuksia verkostoitumiselle näette Pohjois-Etelä-akselilla ja ajatellen Nabukko kysymystä, niin miten tässä päästäisiin nopeammin eteenpäin? Kiitoksia sitten kollega Herzog. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a miniszter urat és az államtitkár urat is. Államtitkár úrnak szeretném külön... Kiitos. Minä tervehdin ministereitä ja, ja haluaisin kirjallisen sta tiedonannosta. Valtioministeriä äh, äh, kiittää ja vaikka nämä, tämä pätee molemmille aloille, joita sitä te olette vastuussa, niin tässä on paljon asioita, jotka yhdistävät ja vähän mikä erottaa meitä täällä Euroopan parlamentissa. Ja onnistelen teitä siitä, mitä äh, herra ministeri sanoi. Ja kysymykseni kuuluu aihe, koskee aihetta, josta ette puhuneet. Olen täällä varjoesittelijä eh, ydinjätteen kysymyksessä ja mikä on neuvoston kanta tähän aiheeseen. Ja tässä aiheessa kysyn myöskin, että voitteko kuvitella, että siinä tapauksessa, että parlamentti hyväksyy päätöslauselman, niin te voisitte puheenjohtajuuskaudella tämän ongelman ratkaista. Ja toinen kysymykseni koskee aihetta, joka liittyy Kaakkois-Euroopan ähm, sähkön äh, ähm, varmuuteen. Sitten kollega Metsäros. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin tervehdin sydämellisesti molempia ministereitä ja kiitän heitä hyvin kiinnostavista alustuksista. Olemme luottavaisia sen suhteen, että energiapolitiikka on hyvissä käsissä teidän käsissänne. Ministeri, te puhuitte markkinoiden läpinäkyvyydestä ja Unkari puheenjohtaja valtiona varmasti pyrkii alalla läpimurtoon ja saa nähdä, miten pitkälle päästään. 4. helmikuuta järjestetään siis energiahuippukokous. Mikä on kanta siihen liittyen? Huippukokous tulee käsittelemään infrastruktuureja, innovaatioita. Minkälaisia tuloksia odotatte huippukokoukselta ja minkälaisena näette Unkarin roolin huippukokouksessa? Sitten toinen kysymys Seera Nitroille. Te mainitsitte Galileo-ohjelman Tässä on viivästystä ollut ja kustannukset ovat nousseet taivaisiin. Mikä on Unkarin kanta tähän? Kiitos. Kiitos sitten herra Itsiitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat prisi, prisijungiu prie visų padėkų. Puheenjohtaja, yhdyn näihin kiitoksen sanoihin. Unkarin puheenjohtajuudelle energia sisämarkkinoiden luominen vaikuttaa huomattavasti maidemme kilpailukykyyn ja näen, että te olette, eh, teillä on paljon eh, hyviä asioita aikomuksena, mutta meidän täytyy, me kohtaamme myöskin haasteisiin ja olemme riippuvaisia ulkoisista eh, tekijöistä, kuten ostosta. Ja tästä syystä, hyvä ministeri, e, minusta teidän tulisi puhua ohjelmassanne myös näistä ulkoisista ulottuvuuksista ja haluan jatkaa tätä ajatusta siinä mielessä, että mi- miten, miltä ulko valkoinen työ vaikuttaa, että me saisimme samat eh, ehdot energian ostolle kaikissa maissa. Eikö meidän tulisi miettiä vahvempaa toimenpiteidemme koordinaatiota? Mehän kuulemme usein, että olisi tärkeää energiamarkkinoilla ja myöskin ajatellen eh, eh, cyber hyökkäyksiä vastaisessa työssä. Uh, Haluaisin kiittää ministeriä siitä, että hän on täällä kanssamme. Äh, onko Unkaria puheenjohtajamaana luottavainen, että se pystyy kehittämään ainutlaatuisen tehokkaan ja saavutettavissa olevan yhteisen energiapolitiikan Euroopan unionille? kuuden kuukauden aikana, kun se on puheenjohtajamaana. On hyvin tärkeää, että EU voi toimia monenvälisesti eikä yhdenvälisesti äh, tai yhdenkeskeisesti, jos kysymys on energiaturvallisuuden äh, turvaamisesta. Ei ole aikaa hukattavaksi. Unioni tarvitsee tätä politiikkaa hyvin kiireellisesti. Kiitos. Monsieur Jadot. Merci, messieurs les ministres. Kiitos herra ministeri. Arvoisa energia- ja ilmastoministeri, teillä on ollut, ole, tulee olemaan kaksi hyvin tärkeää hetkeä. Aika puheenjohtajakaudellanne kevätneuvosto tulee e, keskustelemaan erityisesti 2020 vuoteen mennessä vähennettävistä päästöistä. Toisaalta Kankun myöskin ja sen neuvottelut ovat tärkeitä. Euroopan täytyy nyt lähteä mukaan tähän neuvotteluprosessiin ja olla kunnianhimoinen Euroopan unionin tasolla, kuten myöskin komission tasolla. Olemme sitä mieltä, että 30 prosenttia on ok Euroopalle, ei pelkästään kansainvälisissä neuvotteluissa, vaan myöskin meidän yritystemme intressin nimissä ja kilpailukykymme nimissä. Kuinka aiotte tätä keskustelua viedä eteenpäin neuvostossa? Toinen tärkeä hetki on se, kuten sanoitte helmikuussa, että on kansalaisten edun mukaista, että korostamme energiateollisuutta tällä hetkellä kuitenkaan ei ole paljon toimenpiteitä, on paljon puheita, hienoja puheita, mutta tekoja puuttuu. Voitteko ajatella, että voitaisiin todella mennä eteenpäin voimakkaasti asuntojen uudistamisen saralla? Sitten, sitten kollega gromska Povinska. że taką dużą wagę przykłada do energii. Potem będzie polska, polska prezydencja i chcemy... Olen hyvin tyytyväinen äh, siihen, että Unkari nyt seuraa Puolaa puheenjohtajakaudella. Tai äh, päinvastoin, että teemme todella läheistä yhteistyötä kanssanne. Olen varma siitä, että korostatte vahvaa Eurooppaa, mutta haluaisin tietää, kuinka näette tämän energiakontekstissa. Te luettelitte tuossa omat prioriteettinne, jotka ovat äh, samassa linjassa komission ja parlamentin prioriteettien kanssa, mutta kuinka näette sen, että vahvistettaisiin eurooppalaista energiakontekstia? Tietysti hyvin tärkeä elementti on se, että rakennetaan eurooppalaista infrastruktuuria, mutta se ei ole ainoa elementti, on myös muita mekanismeja. Ja toinen kysymys liittyy tähän. Meillä on ollut useita puheenjohtajuuksia Euroopassa on sellaisia, jotka ovat jatkaneet komission ja parlamentin työtä, ja sitten on ollut muita puheenjohtajakausia, jotka hyvin selkeästi ovat asettaneet itselleen tiettyjä tavoitteita. Haluaisinkin tietää, mikä on Unkarin selkeä tavoite tässä, kun ajatellaan energiaa. Ja kolmas kommenttini tai kysymykseni on seuraava. Kun puhutaan infrastruktuurista, niin usein kuullaan kuvauksia, kuvailevia termejä, puhutaan Keski-Euroopasta, Etelä-Euroopasta. Ja haluaisin kiinnittää huomioon tämän tyyppisiin termeihin. En halua, että Puola katoaa mustaan aukkoon. Puolahan ei ole enää Keski- eikä Etelä-Eurooppaakaan. Haluaisin teidän muistavan tämän. Sitten Rova Joona Siseliin. Eh, Molemmille ministerille haluan esittää kiitokset näistä alustuksista. Minulla oli kaksi kysymystä. Ensinnäkin kunnianhimoiset tavoitteet ilmastotavoitteisiin pääsemisessä. Parlamentissahan olemme aloittaneet jo keskustelut siitä, pitäisikö meidän mennä pitemmälle kuin 20 prosentin vähentämistavoitteeseen. Ja olisin kiinnostunut teidän mielipiteestä, niin Pitäisikö meidän keskittyä pitkällä aikavälillä vähentämään päästöjä vaikkapa vuoteen 2050 mennessä vai pitäisikö meidän keskittyä enemmänkin siihen, kuinka muutetaan tätä tavoitetta, joka on jo hyväksytty? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy radioaktiivisen jätteen direktiiviin ja polttoaineeseen. Tämä on sellainen asiakirja, jota tulemme käsittelemään valiokunnassa huomenna. Ja tämä liittyy äh, kuulemismenettelyyn. Neuvosto ottaa ehdotuksemme huomioon ja olen kiinnostunut kahdesta asiasta. Ensinnäkin, mikä on Unkarin tavoite tämän direktiivin hyväksymisessä, ette puhunut siitä ollenkaan. Ja toinen asia on se, että haluaisin kuulla hiukan vakuutteluja sen suhteen, että te pidätte meitä tasaveroisena kumppanina, ikään kuin olisimme mukana yhteispäätösmenettelyssä, koska kysymyshän on demokratiasta, Ei juuri kun kysymys on ydinvoimasta. Sitten Pilar Castillo. En primer lugar, eh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset eh, ministereille, Unkarille puheenjohtajamaana siitä, että se on täällä. Minulla on kysymys ja yksi ehdotus ja kysymykseni liittyy sähköisen viestinnän sektoriin. Kuten ministeri sanoi, perustavanlaatuisesti on kaksi tärkeää eh, kysymystä pöydällä. Ensinnäkin isän liittyvä asia ja toisaalta radiotaajuuteen liittyvät kysymykset. Radiotaajuuskysymyksen osalta haluaisin tietää, tähän mennessähän on ollut yhteyksiä neuvoston kollegoiden eh, välillä, että haluaisin tietää, mikä tilanne on nyt eh, pitäisi luoda sellainen ilmapiiri varmastikin, että tämä asia saataisiin pakettiin ensimmäisessä käsittelyssä ja kenties Unkarin puheenjohtajakaudella. Ja minä olen sitä mieltä, että olisi hyvä saada eh, sellainen kanta, kuten komissio on ehdottanut, ja mahdollisimman pian. Se olisi parasta, koska me odotamme todella, että tältä osin mentäisiin eteenpäin. Ja erityisesti kun ajatellaan teknologioiden soveltamista, niin se ainakin parantaa varmasti Euroopan kilpailukykyä tällä sektorilla. Ja haluaisin siis tietää, mikä on tilanne neuvostossa tältä osin. Ja sitten ehdotukseni kesäkuussa pidetään digitaalihuippukokous ja komissio ja parlamentti ovat tätä vieneet eteenpäin. Minusta tämä olisi hyvä hetki hetki, jotta puheenjohtajamaa ja neuvosto todella olisivat tässä voimakkaasti yhdessä mukana. Sitten kollega Carvalho. Kiitokset. Kiitokset myöskin ministerille. Minulla on kysymys energiapolitiikkaan, tai oikeastaan se on kommentti. Energian tutkimus ja teknologian kehittäminen ja parhaiten käytäntöjen levittäminen ovat paras tapa tehdä energiapolitiikkaa. En kuullut tuossa äsken riittävästi näistä prioriteeteista tältä osin. Ja sitten haluaisin sitä myös kysymyksen. Kaupungit kuluttavat noin 75 prosenttia energiasta Euroopassa. Ja jos halutaan toimia eh, sillä tavalla, että päästöjä alennetaan ja energian saanti turvataan, niin meidän täytyy todella käsitellä kaupunkeja, mutta holistisella tavalla kokonaisvaltaisesti. Ja haluaisinkin tietää, kuinka, ener- kuinka Unkari puheenjohtajakaudellaan toimii tältä osin. Komissio on edetty älykkäät kaupungit hankkeen puitteissa muun muassa, mutta haluaisin tietää, kuinka tätä asiaa ja näitä ohjelmia aiotaan nyt edistää. Kiitos. Sitten Rova Podimata. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän molempia ministereitä ja toivotan teille paljon menestystä Unkarin puheenjohtajuudella pari lyhyttä kysymystä energiaministerille. Te sanoitte oikein, että teidän prioriteetteihinne kuuluu energiatehokkuus. Se on myös kollegoilta kuulunut, mutta energiatehokkuuden tavoitte 20 prosenttia ei varmaan tule saavutettuksi näin lyhyellä aikataululla. Ja viime viikolla Euroopan komission edustaja jo tästä puhui parlamentissa ja haluaisin tietää, mitä aloitteita aiotte puheenjohtajakaudellanne käynnistää ajatellen neuvostoa neljäs helmikuuta, jolloin tästä aiheesta keskustellaan, miten tätä menetettyä maaperää voitetaan takaisin ja Kiitän teitä eh, eh, siitä, että Euroopan parlamentti on sanonut eh, hiljattain, on tästä tehnyt päätöslauselman hiljattain, jossa me sanomme, että nämä tavoitteet pitäisi olla sitovia. Mikä on teidän kantanne? Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin osaltani haluan toivottaa menestystä Unkarille puheenjohtajamaana. Itse asiassa, kun ajatellaan Visegradin liittoa, ja teillähän on siellä Troikka, joka on institutionalisoitu Savonin sopimuksella. Tsekkihän oli siinä mukana ja sitten Puola siinä mukana myöskin kolmantena maana. Onko teillä sellainen liitto todella, jolla olisi jokin kanta Visegradin ryhmänä? Ja sitten energiakysymyksestä. Me täällä olemme hyvin jakaantuneita toisaalta hiilen osallistamismekanismin osalta. Oletteko jollain lailla ajatelleet, kuinka saataisiin mukaan kauppakumppanimme, jotka tulevat tänne meidän markkinoillemme. Ja sitten tästä laajakaista kysymyksestä vielä huhut kiertävät, että komissio asettaisi etusijalle kuidun, valokuidun eikä satelliittia niinkään, mutta satelliitti antaisi mahdollisuuden siihen, että otettaisiin huomioon koko manner. Onko teillä jotakin kantaa siihen, kuinka satelliitteitse voitaisiin käyttää juuri laajakaista? Kiitoksia, Sterova Ulskulka. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kysyä ministeri Velejiltä Kankun kokouksen seurannasta. Mehän tiedämme, että seuraava ilmastohuippukokous, joka järjestetään Durbanissa, tulee olemaan täysin ratkaiseva, koska tuolloin Kioton sopimuksen voimassaolo päättyy, eikä Kiotolle ole vaihtoehtoa tai mitään jatkoa. Eli näiden äh, kuuden kuukauden aikana äh, teidän tulisi tehdä jotain Durbanin äh, onnistumiseksi. Haluaisin kuulla, mitä aiotte tehdä. Sitten ministeri Naitraille esittäisin seuraavan kysymyksen. Oletteko te valmiit toimimaan sen puolesta, että osa taajuuksista käytettäisiin vapaiden riippumattomien ei-kaupallisten medioiden käyttöön. Kiitos. Frau Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Esitän kysymykseni televiestintäministerille. Puheenjohtajakauden ohjelmanne menestys varmasti riippuu niistä sovuista, joihin päästään neuvostossa ja me ainakin televiestintäpaketissa näemme, että on kahdenlaisia maita. Niitä maita, jotka ovat menneet kovasti vapauttamisen suuntaan ja käyttävät äh, taajuutta, radiotajuutta mahdollisimman paljon, kuten Ruotsia on sellaisia maita, jotka ovat vähän jälkijunassa ja pyrkivät suojelemaan äh, tätä yhteistä äh, strategiaa. Mikä on teidän näkemyksenne näistä maista? Ja toiseksi haluaisin esittää kysymyksen näistä eri kumppaneista, podcasterit ja televiestintä, mikä on tällainen kantanne Spectrum efficiency? Haluaisin kuulla teidän kantanne, koska olemme jo kuulleet uutisia tältä osin komissiosta. Äh, Kiitokset näistä kysymyksistä. Nyt pyytäisin, että ministerit vastaisivat mahdollisimman lyhyesti. Ymmärrän kyllä, että se on vaikea. Ensimmäisenä herra eh, Felegi, ehkä onnistuttu, onnistutte antamaan joitain vastauksia muutamassa minuutissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Tarjoatteko minulle paria minuuttia eh, vastauksiani varten? Eh, minähän pyysin teitä kolme minuuttia, että jos sen verran saisin mahdotontahan äh, tässä nyt on kattavasti, tyhjentävästi vastata näihin kaikkiin kysymyksiin. Voin kuitenkin äh, tässä nyt äh, puuttua joihinkin aiheisiin ja ehkä niiden välisiin yhteyksiin ja lupaan teille vastata loppuihin kysymyksiinne kirjallisesti. Ja jos tarpeen tai jos pidätte sitä toivottavana, vana, mm, voimme mielellämme olla käytettävissänne ja tulla tapaamaan teitä paremmalla ajalla mm, toistekin, niin minä kuin kolleganikin. Ehkä tässä vetäisin nyt jotain lankoja yhteen vastaan pikemminkin eh, kysymyskokonaisuuksiin kuin näihin kysymyksiin yksitellen. Yksi tärkeimmistä Unkarin puheenjohtajakauden painopistealueesta on energiapolitiikka yhteydessä ilmastopolitiikkaan ja ympäristön suojelupolitiikkaan. Me pyrimme saamaan aikaan konkreettisia johtopäätöksiä puheenjohtajakautemme päätteeksi ja pidämme tärkeänä sitä, että tapaamme ilmastopolitiikan alalla Ähm, korkean tason asiantuntijoita valmistautuessamme Durbanin huippukokoukseen, koska todella meidän on koordinoitava toimemme ja kantamme. Meillä on oltava yhteinen kanta. Hyvin kriittinen hetki on tuolloin todella edessämme, niin kuin totesittekin. Kankunissa päästiin kyllä eteenpäin. Mielestäni Kankun oli monestakin syystä menestys. Vain yhdellä alalla tulosta ei saatu, nimittäin Kioton pöytäkirjan voimassaolon pidentämisessä. Ja tämän paketin suhteen meidän on todella edistyttävä niin, että saamme energia- ilmasto alalla kattavan sopimuksen. Toisaalta meidän on saatava aikaan ilmastoalalla maailmanlaajuisesti sitovia tavoitteita, jotka koskevat todella kehittyneiden maiden lisäksi myös kehitysmaita, jotka usein ovat päästöjen suhteen huomattavasti ongelmallisempia. Jäsenvaltioiden välillä on eroja, kun puhutaan 20-30 prosentista tai todella näiden tavoitteiden sitovuudesta. Mitä hiilidioksidipäästöihin tulee, on nähty, että jäsenvaltiot ovat valmiimpia konsensukseen ja myös sitoviin, mm, no sitovien määräysten suhteen tällaista konsensusta ei ole. Ja Unkarin tehtävänä on nyt tätä vuoropuhelua tukea ja toivottavasti vielä puheenjohtajakautemme aikana saamme aikaan konkreettisempia tuloksia tai ainakin saamme niitä valmisteltua seuraavia puheenjohtajia varten. Ja yhdessä komission kanssa valmistelemme helmikuun huippukokoukseen pohja-asiakirjan ja katsomme, että tarvitaan yhtenäinen eurooppalainen energiapolitiikka niin energian lähteiden suhteen kuin integroitujen markkinoidenkin suhteen, siis infrastruktuurikysymykset sekä lupamenettelyjen harmonisointi, sääntöjen harmonisointi Äh, läpinäkyvyys äh, äh, tukkumarkkinoilla ja niin edelleen. Ilman näitä osatekijöitä yhteistä politiikkaa ei ole, on vain pirstaleita siitä. Ja siksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tulisi pyrkiä myös energian lähteitään Ähm, monipuolistamaan ja samoin verkkojaan, ettei oltaisi liian riippuvaisia yhdestä ainoasta lähteestä tai verkosta. Täällä puhuttiin Napukosta ja Napukko Plussasta, samoin käytävästä pohjoisesta etelään. Ja kaikki nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka tulevaisuuden politiikallemme ovat keskeisiä. Ilman näitä kehityskulkuja korkean tason huoltovarmuutta ei saada aikaan. Mitä tulee radioaktiiviseen jätteeseen, valmisteluvaiheessa saimme tähän liittyvän asiakirjan hyvin myöhään ja eu Euroopan parlamentti hyväksyi mietintönsä ajoissa, niin asiaan. Käsittely varmasti saadaan puheenjohtajakaudellamme vielä päätökseen. Jos nämä kuusi kuukautta riittävät, niin me teemme kaikkemme tämänkin prosessin edistämiseksi niin, että Puolan puheenjohtajakaudella asiat saataisiin sitten päätökseen. tämä pohjois-etelä, itä, länsi jako energiapolitiikan alalla ei minunkaan mielestäni välttämättä ole ollenkaan relevantti, mutta tärkeää on korostaa, että Puola kuuluu Visegrad-maihin. Olin eilen huippukokouksessa Bratislavassa. Kyseessä oli siis Visegrad-maiden huippukokous ja tuolla keskustelimme yhteisestä energiapolitiikasta ja energiainfrastruktuurihankkeista ja saimme aikaan hyvin myönteistä kehitystä. Ja mitä tutkimuksen ja kehitykseen, innovaatioihin sekä ihan strategiseen energiapolitiikan kehitykseen tulee, niin äh, olemme saaneet aikaan edistystä ja ei ole ollenkaan sattumaa, että neuvoston energiakokouksen toinen aihe on, ovat juuri innovaatiot. Ja nämä aiheet kyllä liittyvät hyvin läheisesti toisiinsa. Ja tämä osoittaa myös, miten me haluamme ajaa politiikkaamme. Nyt haluan antaa kollegalleni eh, puheenvuoron. Kiitoksia kysymyksistä ja palaamme asiaan. Kiitos luku, jonka puheenjohtaja minulle näytti, eli vain tärkeimpiin voin reagoida. Kaikki kysymykset olivat hyvin korkeatasoisia ja kiinnostavia. Misats. Kysymys, jonka eh, esititte, oli strateginen. Galileo-ohjelma on ala, jolla me olemme yksimielisiä Eh, kun eh, Yhdysvalloilla on GPS ja Kiinalla oma järjestelmänsä, niin Eurooppa tarvitsee myös omansa. Ja on selvää, että tarvitsemme resursseja ohjelman loppuun viemisiin, mutta nämä resurssit ovat vasta 2014 käytössä, tai niiden pitäisi olla silloin käytössä. Ja Siihen saakka emme tarvitse lisää rahoitusta. Eh, me olemme käyneet eh, teidän kanssanne keskustelua RSP-ohjelmasta ja tämä asiakirja voidaan puheenjohtajuuskaudellamme viedä päätökseen – Kysymys on erityisen tärkeästä ja vaikeasta kysymyksestä. Parlamentti, komissio ja neuvosto eh, mm, täytyy olla yksimielisiä ja meillä on eh, tässä neuvostossa viikoittain kokouksia ja osallistun myös kahdenvälisiin kokouksiin ja järjestän niitä liittyen digitaaliseen kokoukseen. Se on asia, joka Unkarin puheenjohtajuuskaudella äh, ähm, järjestetään ensi kertaa ja tällaisen äh, kokouksen tavoite on saada äh, agendan ähm, jälkitoimet eteenpäin ja kollega Trautmannille teidän kanssa. Me olemme puhuneet usein tästä aiheesta. Me olemme Perekin kanssa kommunikaatiopaketin toimeenpanosta jatkuvasti yhteyksissä ja suunta on se, mistä ei ole erimielisyyksiä. Ehkä digitaaliset erityismarkkinat, eh, nämä ovat alue, joka, jonka yhtenäiset markkinat, jotka me haluamme tämän teknologian yhteydessä eh, toimeenpanna. Tähän liittyy useita kysymyksiä, mutta meidän kantamme periaatteellisesti on se, että me haluamme eh, tätä teknologiaa vahvistaa. Kiitos teille kysymyksistänne, samoin kuin kollega Felegi sanoi, haluaisin todeta, että olen valmis vastaamaan muihin kysymyksiin puhelimitse, sähköpostilla ja toivon aktiivista vuoropuhelua kanssanne. Kiitos. Kiitän sydämellisesti molempia ministereitä. tässä jatkoimme yhteistä keskusteluamme joillain kollegoilla oli jo tilaisuus vierailla Unkarissa ja keskustella kanssanne. Olemme saaneet paljon tietoa. Kiitän teitä vierailusta ja olen pahoillani siitä, että tässä nyt hiukan kiirettä jouduttiin pitämään. Tapaamme pian jälleen ja menestystä työssänne. Also, wir machen weiter. Wir müssen... No niin, mm, jatkamme. Komission jäsen Oettingen on jo paikalla. Nyt meidän täytyy irrottaa hänet tuolta tänne eteen niin, että voimme jatkaa kokoustamme, hyvät naiset ja herrat. Niin, me tässä nyt eh, siirrymme eh, esityslistan kohdasta seuraavaan ja toivoisin, ettei tässä hukattaisi aikaa, niin kuin nyt käy. Päästäkääpä se komission jäsen nyt sieltä tänne eteen. Herzlich willkommen, Herr Kommissar Oettinger, zum wiederholten No niin, sydämestä tervetuloa komission jäsen Oettinger jälleen vieraaksemme. Tällä kertaa kyse on energianeuvoston kokouksen valmisteluista. Pitemmittä puheitta pyytäisin nyt, että sali hiljenee. Oettinger saa alustuspuheenvuoron. Meillä on tunti aikaa ja sitten jatketaan muita asioita. Olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, edustajat. Jatkan heti tuosta Felegin asioista lokakuusta lähtien meillä on ollut hyvin asiallista yhteistyötä ja me olemme Unkarin hallituksen kanssa energiapolitiikassa huomanneet, odottaneet hyvin e, eurooppalaisia kantoja Puolan puheenjohtajuuskaudella varmaankin sitä voidaan sitten yhtä rakentavasti jatkaa. Euroopan, Euroopan neuvosto on, ei ole lakisääteisesti vastuullinen energiapolitiikasta. Se on energia-asioiden neuvosto, mutta meidän tavoitteidemme tuki on tärkeä ja kokous on siinä suhteessa tärkeä. Loppukesästä lähtien meillä on hallitusten välisiä työryhmiä ollut presidentti Rompoin kanssa ja myöskin Barroson kanssa on asiasta sovittu. Kahdessa komission kokouksessa on tätä käsitelty ja, ja toivomme, ettei nyt seuraavaan kokoukseen tule tä- ajankohtaisia asioita, euroa koskevia kysymyksiä tai budjettikysymyksiä, vaan me voimme todellakin käyttää esityslistan käsittelyyn sen kokouksen. Kiitän teitä monista kahdenvälisistä keskusteluista viime viikkoina ja haluan vain, äh, vain käydä tämän listan läpi aiheista, jotka ovat tärkeitä. Energiatehokkuus on tällainen. Toinen maaliskuuta aiomme komissiossa meidän ehdotuksemme energiatehokkaasta toimintaohjelmasta, joka sitten käsitellään myös Euroopan parlamentissa julkistaa. Ja aiomme näiden konseptien puitteissa ja työstää tätä Euroopan Eurooppa-neuvostossa ja jäsenvaltioiden kanssa ja, ja päivittää asiaa. Sitten haluamme myöskin hyvin asiallisen sisämarkkinakertomuksen julkistaa. Se on jo 12 vuoden ajan ollut tekeillä tämä energia sisämarkkina, mutta todellisuudessa näin ei ole käynyt, että se olisi toteutunut. Kuluttajilla ei ole sitä täysin käytössään ja meillä on erilaisia juridisia ongelmia, valvontaongelmia ollut tämän kanssa ja Eurooppa-neuvostossa haluamme nopeuttaa sisämarkkinoiden syntymistä ja kolmas paketti pitää maaliskuun mennessä toimeenpanna, mutta todellisuudessa näin ei kaikissa jäsenvaltioissa ole tyydyttävästi toimittu. Ja sitten painopisteitämme on infrastruktuurit, kysymys mitä tarvitaan, minkälaista yhteistä suunnittelua tarvitaan ja mitä rahoitusvälineitä tarvitaan ja ketkä rahoittavat ja mitkä ovat ähm, lupamenettelyjen aiheet, äh, jotta saadaan nopeutettua näitä infrastruktuureita, koska ilman oikeusturvaa, omaisuuskysymyksien hoitoa, ei ottei mitään loukkaantuksia tapahtuisi tällä alalla, nämä asiat tulee selvittää. Ja sitten meillä on energiaa tutkimusaiheena ja me mainostamme kaikissa, että kaikissa budjettipäätöksissä eurooppalaista energiatutkimusta ja iteriä ja muita aiheita huomioitaisiin neuvostossa ja neuvosto tukisi näitä hankkeita. Ja meillä on lopultakin myös älykkäiden kaupunkien ja kuntien Smart Cities-ohjelman Eh, ja näiden eh, pilottiprojektien toteutus tulossa Euroopan, Eurooppa-neuvoston käsittelyyn. Nämä kaikki liittyvät saumattomasti energiastrategiaamme ja infrastruktuuripaketin te tunnette. Ja Eurooppa-neuvostossa onkin kysymys siitä, miten saadaan vauhtia näihin asioihin ja miten myöhemmin sitten rahoituksellisesti ja myös julkisuudessa pystymme välittämään eh, eurooppalaisten energiapolitiikkaa. Tässä muutama sana alusta. Kiitän sydämellisesti, että puhuitte näin lyhyesti, koska näin kollegat ehtivät esittää kysymyksiä. Pyytäisin, että puheenvuorot olisivat korkeintaan minuutin mittaisia niin, että kaikki saavat puheenvuoron. Äskenkin tässä onnistuimme. Herra Baltsiittis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Dar kartą tikrai noriu padėkoti už jūsų praeities dieną. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan äh, sydämellisesti kiittää tekemästänne työstä, kun on luotu ja ollaan luomassa yhteisiä energiamarkkinoita. Tätä ajatusta olette äh, kehitellyt, mutta paljon meillä vielä on tehtävä. Euroopan on jotenkin päästävä eteenpäin energiaturvallisuuden alalla ja toivon, että jatkatte painostusta edelleenkin, kehitätte näitä konsepteja ja aivan varmasti korostatte sitä, että syrjäseutujen ongelma on edelleen olemassa ja meidän tulisi saada konkreettinen päivämäärä, mihin mennessä nämä syrjäiset alueet saadaan nivottua yhteiseen länsi-eurooppalaiseen kokonaisuuteen niin, että taloudellisesti ei ehkä niinkään innostavat hankkeet saadaan eteenpäin ja niin, että Eurooppa myös antaa panoksensa. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Drei Punkte. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme kysymystä. Ensinnäkin nämä äh, vesipuitedirektiivin ja UVPn uudistaminen. Energiapolitiikka ei saa jäädä näissä lehdelle soittelemaan. Lisäksi meidän lisäksi tietyt muut yksityiskohtaiset hankkeet. Ja meidän tulee antaa rahaa vain sellaisille hankkeille, jotka ovat kypsiä toimimaan jäsenvaltioiden on ymmärrettävä, että tukea saa antaa vain sellaisille hankkeille, jotka ovat todella jo toteuttamiskelpoisessa vaiheessa. Ja sitten kolmanneksi ää, ää, hiilidioksidimaksu Eli eikö olisi järkevää tätä yhdistää esimerkiksi älykkääseen energiaan ja informaatioteknologiaan tai mahdollisesti tutkimuksen puiteohjelmaan. Kiitoksia, Sterova Podimata. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komission jäsentä jälleen kerran siitä, että hän on täällä kanssamme. Yksi ongelmista, jotka, jota tapaamme aina Euroopassa, on se, että puuttuu synergiaa eri strategisten politiikkojen välillä e unionissa. Olen todella iloinen, että viittasitte tuossa neuvoston asialistaan ja että haluatte korostaa energiatehokkuutta. Sanoitte, että se on prioriteetti, että kaavailette uutta toimintasuunnitelmaa tietyillä toimenpiteellä höystettyneet, että se täytyisi ulottaa jäsenvaltiotasolle. Puhutte myöskin siitä, että pitäisi täydentää sisäisiä energiamarkkinoita ja myöskin toista ja kolmatta energiapakettia. Minä uskon, että avainkysymys on, jos nyt haluamme saada päätöksen sisäiset energiamarkkinat tai täydentää niitä, erityisesti tuo toinen paketti. Uskon, että meidän täytyy keskittyä laskuihin ja meidän täytyy olla tietoisia kustannuksista, jotta voimme todella keskittyä myöskin kilpailukykyyn. Laskut ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan energiatehokkuuteen, kehottamista. Kaikki varmasti ovat tietoisia siitä, mitä on menossa. Tarvitsemme siis tariffitietoisuutta. Mitä tariffit ovat? Oletteko te ajatelleet edistää synergioita energiatehokkuuden ja toisaalta äh, hinta politiikan välillä niin, että äh, näkisimme tämän kaiken heijastettuna myöskin hintoihin. Pilar del Castillo. Eh, presidente. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin komission jäsenelle siitä, että hän on täällä. On hyvin selvää, komissaari, että tietyissä olosuhteissa nykyään Euroopan talous on eh, rahoitusvaikeuksissa kun ajatellaan kaikkia infrastruktuurihankkeita, odotamme nyt näitä verkkoja, energiainfrastruktuuria ja rahasumma, jota tarvitaan tämän kaiken kehittämiseksi, on ihan valtava. Jos ajatellaan näitä lukuja, joita meillä on, 400 miljardia on arvio kaksi älyverkoille, 500 miljardia tarvitaan taas uuden sukupolven kapasiteettia varten aina vuoteen eh, vuodesta 2010 eteenpäin, niin että on todella tarpeita, eh, joita kukaan ei kiistä. Tarvitaan innovatiivisia rahoitusinstrumentteja, joilla voitaisiin myöskin eh, saada aikaiseksi parempia investointihankkeita ja myöskin houkutella tukijoita voimme ajatella erilaisia lähteitä, kuten esimerkiksi vaikka yksityiset pääomamarkkinasijoittajat, eläkerahastot, yksityiset yritykset ja niin poispäin. Minä tiedän ja me tiedämme niistä tiedoista, joita komissiolta olemme saaneet ähm, neuvoston seuraavaa kokousta. ajatellen, että komissio aikoo 2011 kesäkuussa antaa neuvostolle luvut niistä mahdollisista tarvittavista investoinneista ja siitä, kuinka tähän rahoitukselliseen tarpeeseen vastataan. Haluan kysyä seuraavaa. Onko parlamentilla mahdollisuus antaa lausunto tästä asiasta vai onko tämä neuvoston ja komission kesken sovittava juttu? Kohmeldun. Kuulkaa, minulla on vielä 12 puheenvuoropyyntöä. Puhukaa nyt se minuutti, niin sitten ehkä kaikki saavat äh, vuoronsa. Rova Krostet. Rapid. Hyvin nopeasti, arvoisa komission jäsen. Äh, paljon puhutaan energiatehokkuudesta ja huomataan, että tämä voi tavoitteeseen on varsin vaikea päästä. Eikö nyt pitäisi keskustella uudelleen tästä tavoitteesta, äh, esittää innovatiivisia ratkaisuja, kuten vaikkapa yksityisen ja julkisen kumppanuutta, eh, ja äh, tehostaa tätä koko prosessia sen sijaan, että pidettäisiin tästä sitovasta tavoitteesta kiinni. Eikö pitäisi lähteä stimuloimaan investointeja infrastruktuureihin ja äh, korostaa sektorilähestymistapaa? On olemassa valtavaa potentiaalia energiatehokkuuden osalta rakennuksissa ja asunnoissa, mutta tätä ei voida toteuttaa rahoittaa pelkästään vain julkisella rahoituksella. Haluaisin kuulla kantanne tähän kysymykseen. Ja toisaalta lopuksi vielä haluaisin kysyä teiltä, mikä on teidän roolinne, kun ajatellaan energiastrategiaa näissä ilmastoneuvotteluissa? Kiitokset. Kollega Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Comissário, por vir aqui mais uma vez falar connosco. Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänne valiokuntaan keskustelemaan kanssamme. Minäkin haluaisin palata tuohon aikaisemmin esille tulleeseen kysymykseen ja ähm, tässä nyt tietysti olemme keskustelleet jo paljon energiatehokkuudesta. Sehän on asia, joka huolettaa niin komissiota kuin muitakin. Ja tässä on nyt ristiriita toisaalta Euroopan komission tavoitteiden ja toisaalta sen välillä, kuinka näitä toimenpiteitä mahdollisimman pitkälti laitetaan täytäntöön. Olen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte tuossa puheen alussa, kun olitte samaa mieltä Unkarin kanssa, että haluatte enemmän eurooppalaista energiapolitiikkaa ja sen täytäntöönpanoa myös. Minun kysymykseni on seuraava. Voiko komissio toimia vielä paremmin sillä tavalla, että jäsenvaltiot etäisivät yhtä köyttä ja pyrkisivät omassa energiatehokkuusohjelmassaan pääsemään samalle tasolle. Me lupaamme vuoteen 2020 mennessä kansalaisille 20 prosentin energiasäästöjä. Eh, siihen tuskin päästään. 9 prosenttia näyttää todennäköistä. Tämä tarkoittaa sitä, että siinä on eh, selkeä ero lupausten ja todellisuuden välillä. Mitä sitten voitaisiin tehdä, että voitaisiin kuroa umpeen eh, tätä eroa ja todella vähentää myöskin päästöjä? Sitten Claude Turmes. Ähm. Kiitos puheenjohtaja, Kiitos puheenjohtaja on. Ah. Minulla on energiatehokkuuteen liittyvä kysymys. Komission jäsen lupasitte viikko sitten, että työskentelisitte hallitusten kanssa, jotta ähm, neuvoston päätelmissä olisi todella kohta myöskin julkisista hankinnoista. Nyt kun luen tämän lauseen sen jälkeen, kun suunnattajat tapasivat, niin siinä sanotaan oikeastaan vain, että hallitukset äh, ovat esimerkillisiä uusien rakennusten julkisissa hankinnoissa. Tämähän on naurettavaa sillä me olemme juuri äänestäneet direktiivin puolesta pari kuukautta sitten, joka valvoit, velvoittaa joka tapauksessa nolla äh, tasoon. Mikä on teidän tulkintanne tästä lauseesta? Minusta tämä, tämä ihan tyhjä sisällöllisesti, koska jäsenvaltiot pitää vain noudattaa lakia. Ja se ei ole ollenkaan esimerkillistä mielestäni. Toinen seikka, ja jatkan äh, siitä, mihin Rova Pilar de Castillo päätti. Me tarvitsemme innovatiivisia rahoitusinstrumentteja, jotta voitaisiin myöskin saada uusiutuvien energiavaroihin lisää investointeja pääomaan. Kreikka, Espanja, Portugal, Irlanti, niillä on kaikilla sitoumukset ja ne ovat kriisissä. Mutta itse asiassa teidän lausunnon luonnos, jonka ensi maanantaina nyt esitellä näiden uusiutuvien energiaalojen rahoittamisesta, on not a lot of substance. So what... On todella köyhä sisällöllisesti. Mitä se, siis ehdotatte, että voitaisiin auttaa PK-yritysten pääomittamista tältä osin? Kiitos. Sitten kollega Hans. Ja, ja I, I'm not used to the new room, sorry. Um, <laughs> ich war sehr überrascht, Herr, Herr Kommissar,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 minä oikeastaan voin liittyä siihen, mitä Turmes Del Castillo sanoi. Minua oikeastaan kiinnostaa se, että miten, minkälaisista summista nyt puhutaan, että kun puhutaan tuhansista kilometreistä uusia, ää, ähm, uusia verkkoja, niin minkälais, minkä voimakkuuksisia ne voivat olla. Ja kun nyt näistä investoinneista myös puhutaan, niin äh, olisi aika kiinnostavaa kuulla, jos voitaisiin sopia eh, prioriteettilistasta näiden hankkeiden suhteen ja myös sitten niiden rahoituksen määrästä eh, ja niille tulevasta pääomasta. Tämä olisi aika kiinnostavaa. Ja sitten eh, nämä rannikkoalueiden laitokset, lähellä rannikkoa olevat laitokset, olisi myös kiinnostavaa kuulla, miten nämä rajat ylittävät maksut voidaan hoitaa, koska tämä on hyvin kiinnostavaa myös näille verkkojen ylläpitäjille. Kiitoksia Angelika Niebler. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Te aiotte saada taustatukea jäsenvaltioilta. Sanoitteko tämä myös näiden syöttötariffien suhteen luomusähkölle? Mikä Sitten vuorossa kollegat Savela. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte tänne meitä tapaamaan. Haluaisin onnitella teitä erinomaisesta työstä, eikä tämä ole pelkkää kehua ja imartelua, vaan olen työskennellyt yksityisellä sektorilla, energiasektorilla varsin pitkään, ja voin todella arvioida komissaarin tekemää työtä. Ja haluan esittää seuraavat kysymykset. Yksi keskeisimmistä kysymyksistä energiatehokkuuden alalla ovat tarjoajat. Ja tämä on hyvin tärkeä kysymys, kun ajatellaan energia huoltoa. Venäjä varmastikin on keskeinen toimittaja ja meidän on tarkasteltava äh, suhteita Venäjään tässä yhteydessä. Haluaisin kysyä näkemystänne. Meillä hän on äh, tietysti suhteet Venäjään, koska se on keskeinen toimittaja, mutta aiommeko kehittää myöskin tietyn tyyppisiä muita suhteita Venäjään niin, että emme olisi enää niin riippuvaisia heistä. Tämä on hyvin tärkeää, että mm, voitaisiin vaikuttaa toisten talouksiin. Mitä sitten tulee tutkimukseen, niin otatteko kaivostoiminnan siihen mukaan, koska uskon, että siellä tapahtuu paljon mielenkiintoista, erityisesti vaikkapa luonnonkaasun tai liuskekivikaasun ja öljyn osalta. Pani komisarzu, za Kolaska Bobinska. Z parlamentem przychodzi pan często. Kiitokset siitä, että tulitte tänne keskustelemaan kanssamme. Haluaisin kuulla teiltä, josko mm, tai mitä mieltä olette siitä, että että äh, liikutaan päästövähennyksessä 20 prosentin tavoitteesta 30 prosenttiin. Äh, tästä on paljolti puhuttu. Ja tähän liittyy myöskin kolmannen vaiheen aloittaminen tässä äh, päästökauppajärjestelmässä. Keskustelemme siitä ensi viikolla ja tuossa keskustelussa saattaa olla, että meidän pitäisi myöskin keskustella tuosta esikuva-analyysiperiaatteesta, vertailevan analyysin periaatteesta, sellaisesta, joka pätisi kaikkiin maihin, jotka käyttävät kaasua. Mitä mieltä olette tästä tämän tyyppisestä vertailevasta arvioinnista? Ja toinen kysymykseni liittyy infrastruktuuripakettiin. Meidän mietinnössämme me tuimme uusia kriteereitä joita pitäisi kehittää hankkeiden ohella. Tämä tarkoittaisi sitä, että luotaisiin uusi lista eurooppalaisia hankkeita. Tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että jotkut investoinnit pitäisi äh, poistaa tuolta äh, listalta, koska ne eivät sopisi näihin uusiin kriteereihin. Ja minun kysymykseni onkin, äh, ovatko tämän tyyppiset ovatko tietyt hankkeet esimerkiksi näiden monimuotoistamiskriteereiden mukaisia. Ja tietysti myöskin nämä erilaiset energiaverkot ovat asia, jota täytyy pyrkiä uuden aikaistamaan, koska se, mikä on uuden aikaista, niin sitä ei voida tietenkään yhdistää sellaiseen, mikä on aivan vanhentunutta. Sitten kollega Susa Wagner. Para Lyhyesti haluan esittää komission jäsenille samantyyppisen kysymyksen kuin monet muutkin kollegatkin. Olisi mukava, jos täsmennettäisiin sitä mallia, joka piilee näiden tiedonantojen takana, kun kysymys on energiaprioriteeteista ja myöskin projektien rahoituksesta. Tämä on asia, jota olisi hyvä valottaa sitä varmasti kaikki arvostaisivat täällä valiokunnassa. Kiitos. Anche De Angelis. Grazie Presidente, io ringrazio il commissario per eh, la sua... Kiitän, että te tulette taas käymään meidän luona ja on mahdollisuus puhua energiapolitiikasta. Tämä on yksi tärkeimpiä haasteita Euroopalle, että saadaan energia sisämarkkinat aikaiseksi. Se on välttämätöntä, jotta kansalliset markkinat, eh, markkinoista päästään yli ja yksittäiset, eh, joilla yksittäisillä firmoilla on monopoliasemia. Kilpailu eh, pitää vahvistaa energiamarkkinoille ja tämä johtaa suuriin investoihin eh, uudistuvissa energioissa ja markkinoiden läpinäkyvyyttä pitäisi lisätä kuluttajien eduksi suurempaa synergiaa ja hintasuojaa yrityksille ja kuluttajille tarvitaan. Nyt nopeasti kahteen kysymykseen. Niin ensimmäinen koskee kolmatta pakettia. Miten Euroopan unioni voi taata sen, että eh, säätelyn vapauttamisen perusteelta eh, kansallisia valvonta viranomaisia vahvistetaan, joiden on määrä hintavalvontaa suorittaa. Ja sitten uusiutuvat energiamuodot, eh, jotta pystyttäisiin 2020-ohjelman eh, mukaisesti päästöjä vähentämään, niin miten nämä uudet teknologiat on määrä rahoittaa, jotta nämä strategian tavoitteet... Kollegin Reda Madurell seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Tietysti komission jäsen tästä neuvostosta tulee hyvin tärkeä ja haluankin kiittää teitä kaksi veron siitä, että olette täällä ja että olette kertoneet meille nämä tärkeimmät kohdat, joista sitten keskustellaan, jotta todella voimme myöskin keskustella teidän kanssanne näistä eri näkemyksistä. Minulla on kaksi kysymystä teille. Ensimmäinen kysymys liittyy liittyen tutkimukseen ja innovaatioon. Suurin osa kysymyksistä, joita teille on esitetty ja joita kollegat ovat teille esittäneet, vaativat, että pitäisi edetä tutkimuksessa ja teknologisessa kehittämisessä ja innovaatiossa. Ja te mainitsettekin tuossa, että käsitellään näitä asioita tuossa neuvostossa. Ja uskon, että jo nyt keskeisimmät puhuiteohjelman suuntaviivat ovat nyt jo tekeillä ja parlamentti sitä piakkoin tarkastelee. Ja jotta päästäisiin enemmän tältä osin, Äh, haluaisin tietää, mikä olisi päälinja ja kuinka voitaisiin parantaa rahoitusta. Mikä on kaiken kaikkiaan komission näkemys tähän asiaan? Ja toinen kysymys hyvin lyhyesti. Tiedätte, että äh, alkuperäinen vuoksi ja energia sisämarkkinoiden solidaarisuuden nimissä minua kiinnostaa erityisesti juuri infrastruktuurikysymykset. Ja sen takia myöskin haluaisin hyvin lyhyesti mainita ja pyytää, että te kertoisitte meille hiukan tästä, kuinka tätä kysymystä käsitellään ja mitä ähm, tuloksia neuvotteluista, joita varmastikin on jo käynnissä, mitä tuloksia odotetaan todella piakkoin. Cheers. Cheers, cheers, cheers. And it's good. Kiitos. Mukava nähdä teitä täällä komission jäsen. Haluatte nopeuttaa täytäntöönpanoa, kun kysymys on sisämarkkinoiden kolmannesta, kolmannesta paketista. Haluaisin kysyä, tarkoittaa tästä, että tarvitaan lisää rikkomusmenettelyjä vastaan hankottelevia jäsenvaltioita vastaan, vaikka tarkoittaako se parempaa ja lisää lainsäädäntöä infrastruktuureissa? Korostatte sitä, että tarvitaan investointeja, mutta haluaisin kysyä, onko suurin este investoinneille näissä siirtokysymyksissä se, että ei pystytä suunnittelemaan, vaikka ei pystytä saamaan rahoitusta. Ja kolmanneksi te keskustelitte tai puhutte energiatutkimuskeskusteluista ja siitä, että jäsenvaltioiden neuvoston pitäisi näitä hankkeita tukea. Haluaisin kysyä, kattaako tämä myöskin ITERin ja sen tukemisen Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että Euroopan energiafoorum kyllä odottaa teitä uudelleen lähitulevaisuudessa vieraaksi. Kiitos seuraava. Kiitos komission jäsen. Eilen presidentti Obama piti liittovaltion tilanteesta puheen ja erityisesti korosti innovaatiota. Minun mielestäni tämä oli todella käännekohta Yhdysvaltain energiapolitiikassa ja hän sanoi, että kansa, joka johtaa puhtaan talouden, puhtaan toiminnan taloutta, sen pitäisi olla Amerikka, koska se on myöskin maailman kärjessä. Sen takia tuosta neuvoston kokouksesta tulee hyvin tärkeä ja haluaisinkin kysyä, kuinka näette tämän neuvoston päätelmät ja sen, kuinka ne voisivat auttaa meitä edistämään Euroopan kilpailukykyä, kun ajatellaan energiaa, teknologiaa, esimerkiksi suhteessa juuri Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Kollegin Hübner kollega Hybner. Dziękuję panie komisarzu. Kiitos komission jäsen. Olette olleet hyvin aktiivinen Navukon ja muiden eteläisten putkien rakentamissa. Minä haluaisin puhua North Stream putkesta. Tämähän menee Itämeren lävitse ja kaikkein suurimmat laivat enää pysty liikennöimään äh, tuon Itämeren etelärannikon sata, missä se on Latvialle ja Puolalle ongelma. Kuinka tämä ongelma ratkaistaan? Neuvotteletteko tästä kysymyksestä ja kuinka ehdotatte, että tämä ongelma ratkaistaan? Ja toinen kysymykseni on seuraava. On ehdotettu, että sataprosenttisesti nostettaisiin biomassan määrää energiamiksissä. Mitä mieltä olette tästä? yritämmekö nyt löytää rahoja, varoja. Ähm, Amazonin alueella esimerkiksi kasvatetaan metsää. Uskotteko, että todella äh, tämä biomassamäärä olisi liian korkea ja että se johtaisi itse asiassa metsäkatoon Euroopassa? Oli paljon kysymyksiä ja olisin kiitollinen, jos komission jäsen voisi vastata nämä. Se ei varmaan ole helppoa näin lyhyessä ajassa, mutta kiitän teitä jos pystytte lyhyesti vastaamaan. Euroopan neuvosto eh, ei voi kovin monia kysymyksiä kerralla käsitellä. Kahdessa ja puolessa tunnissa ei ole tarpeeksi aikaa. Ja yksityiskohdat eivät ole valtiojohtajien asia, vaan eh, asiakohtaisten ministerien ja ministeriöiden asema. Useita kysymyksiä on täällä nyt esitetty ja, ja vuoden mittaan erilaisissa tiedonannoissa käsitellään näitä muita ja ehdotuksissa ja lainsäädännössä, parlamentissa ja energianeuvostossa käsitellään näitä asioita. Mutta ilmasto ja, ja e, kysymys on energiapolitiikassa ratkaiseva, se on selvä. Bioenergia ei ole esityslistalla, mutta eh, jatkokehittelyä ajatellen eh, ja tavoitteitamme ajatellen eh, esimerkiksi Roadmap 2050 liittyen, niin automaattisesti kaikki sektorit, kuten liikenne, energia, maatalous, teollisuus ja niiden osuus tehokkuudessa – ja uudistuvissa energioissa ja energiamiksin suhteen ähm, biomassa ja biopolttoaineet, kaikki ovat esillä ja hyvistä kokemuksista ja kysymyksistä ja ongelmista puhutaan. Ja ne tulevat mukaan äh, päätelmiin sitten kestävy, kestävä kehitys, kilpailu, maataloustuotteilla, elintarvikkeilla – tai esimerkiksi ähm, maaseudun muutokset, maisemien muutokset. Meillä esimerkiksi, meillä algoissa maisemat muuttuvat ja pellot ovat keltaisina, eli vanha kulttuurimaisema muuttuu äh, ja matkailulle ja elintarviketuotannolle nämä ovat merkityksellisiä. Sitten Nord Stream-aihe. Mehän meillä on sellainen käsitys, että rakentajat ovat pitäneet kiinni kaikista määräyksistä, ympäristö- ja rakennussäännöksistä, äh, joita on ollut äh, säädettynä tässä äh, ympäristön suojelu, eläinsuojelu, kalastus ja myöskin satamiin pääsy, kyky on käsitelty näissä suunnitelmissa, rakennussuunnitelmissa ja ne on tarkastettu ja meillä on syytä olettaa, että Nord Stream valmistetaan pitäen kiinni kaikista näistä määräyksistä. Nord Stream ei ole saanut EUlta rahoitusta, eikä se ole ollut projekti, joka olisi EUn prioriteetti, mutta olisi ollut väärin estää se ja, ja näiden osamarkkinoiden integraation Liettuassa, Latviassa, Puolassa, Virossa suhteen tämä osoittaa, että tässä on, kun kaasua siirretään Siperiasta lähtien Eurooppaan, se ei, tule, se ei tule pelkästään Saksaan, vaan koko eurooppalaisille markkinoille ja se, eh, se, sen reitin, reitti antaa panoksen diversifikaatioon ja parempaan turvallisuut, turvaan, energiaturvaan. Sitten ulkosuhteista vierailumme Azerbaidsanissa ja Turkmenistanissa, jossa kävin Barousun kanssa, niin saimme sen kuvan, että ne, jotka siellä hoitavat politiikkaa, haluavat yhden vastapuolen ja Muhamedov tai Aliyev, en puhu Karimovista, joka on Uzbekistanin johtaja, ähm, hänen suhteensa on varaumia, mutta Aliyevin ja Barouson äh, suhteessa 20 miljoonaa kuutiometriä kaasutoimituksia ja että sinne rakennetaan. Barroso ei tietenkään myy mitään kaasuun ja, ja, ja, ja rakenna johtoja jäsenmaissa, sen te tiedätte, mutta energiayritysten mukaan saaminen on, liittyy paljon toimintoja ja olen nyt luottavainen sen suhteen, että tämän eteläinen ähm, pipeline ei ole 10 miljardin, vaan 30, jopa 55 miljardin kuutiometrin kaasutoimitukset mahdollisia, ja näin ollen sieltä saadaan saataisiin todellakin uutta reittiä pitkin ja uusista lähteistä kaasua. Ja tämä olisi kaksinkertaista diversifikaatiota ja varmistaisi entisestään saantivarmuuttamme napukoon. Ja tämä, nämä mm, määrät niin eivät voi lähteä siitä, että vain viinistä Turkkiin tämä tämä pipeline rakennettaisiin, vaan sen pitää olla Bakuun asti, jolloin päästään Turkmenistanin lähteille. Ja tällaisen, tämä edellyttäisi Kaspian meren alittamista. Tähän meillä me olemme saaneet hyväksynnän, periaatteellisen hyväksynnän sikäläiseltä taholta. Ja Myöskin Irakista tulee toimintakykyinen ja keskushallinto pystyy to- olemaan toimijana tässä yhteydessä ja osallistumaan näihin toimituksiin. Ja silloin voisi käydä niin, ettei eh, Nabucco ole, ole eh, mikään vaihtoehto, vaan se on sekä että eh, juttu. Meillä olisi toinen johto Turkin läpi 6 miljoonaa kuutiometriä ja suuri johto Viiniin ja siitä sitten haarauma Italiaan ja Etelä-Italian ähm, markkinat, ähm, eteläiset markkinat ähm, Unkarin kautta, Romanian, Bulgarian kautta tämä mahdollistaisi. Ja ensi torstaina Barroso äh, aikoo minun ehdotuksestani Visegrad jäsenvaltiot kutsua koolle koska kun Nabukko tulee, tai jos se tulee, niin olisi todella edullista, että tehtäisiin linkit sekä pohjoiseen että etelään ja kaasua voitaisiin tämän ää, äh, pipelinein kautta myös Puolaan ja, ja Baltiaan toimittaa tai, ja Kroatiaan, Länsi-Balkanille. Silloin se olisi eurooppalainen ratkaisu, ää, äh, aito äh, win-win-tilanne. Olen kuullut tuosta puheesta pari kertaa ja nostan hattua sille. Eurooppa ei siinä tullut kuitenkaan esille Obaman puheessa siis. Ja, ja hän puhui konkre- kongressissa ja ympäristö, ympäristöystävällinen energia oli, oli, on ollut Yhdysvaltain kongressissa vähän esillä ja, ja se on tietysti huono asia. Z-ohjelmaa jatketaan. Me olemme saaneet hyviä kokemuksia sen suhteen ja kun energiatutkimus on perjantaina esillä, niin energia ja innovaatio ovat molemmat esityslistalla ja olemme tässä ähm, ähm Äh, tutkimusasian komissarin kanssa tiivissä yhteistyössä. Hän esittää seuraavan ohjelman siitä ja hän on valmis osallistumaan energiatutkimukseen. Barroso tukee sitä myös, jotta se saa kasvavaa rahoitusta ja kasvavaa merkitystä. Ja minä taistelen sen puolesta. Ähm, kaikki äh, tutkimusvarat tarvitaan, vaan meidän ja meidän täytyy sekä pienille että suurille projekteille saada varoja. Ja tähän ö, tämä kysymys on nyt parlamentin käsittelyssä, että saadaan tämä jatkuva rahoitus ja toivon, että tämä asia ö, saadaan hoidetuksi keväällä. Jokaisessa koulu keskustelussa kiinalaisten kanssa – tai Washingtonissa kysytään aina, että oletteko toimintakykyisiä. Siinä voi olla ITERin puolesta tai vastaan, mutta että me olemme osallistujia ja komissio ja Ranska ovat tässä mukana, eikä kumpikaan ohjaa, ohjaa tätä kehitystä, niin se tekee meidät epäuskottaviksi seuraavia tutkimusprojekteja ajatellen. Tämä on Euroopan unionin projekti ja tässä tarvitaan kumppanuutta ja meiltä, meil, ja meiltä kysytään, olemmeko todella ö, luotettava kumppani. Me emme puhu tässä, tai, tässä aiheesta on, ö, on ja Minä min, tämä asia on tullut minun käsittelyni, niin en ole sitä etsinyt, mutta haluan, että, että, että tämä asia edistyy kuitenkin, että nämä, tässä tehdään demokraattiset päätökset tässä asiassa. infrastruktuurin kriteerit ja prioriteetit asetetaan kesällä. Euroopalla on selkeä Ähm, ähm, järjestys, tiedonanto, kuulemiset äh, ja niiden arviointi ja sitten ohjelma ja se tulee kesällä ja sitten äh, näiden ähm, ehdotusten ja prioriteettien asettamisen jälkeen edistytään sitten ja silloin palaan tähän asiaan teidän edessänne. Te puhutte innovatiivisista äh, rahoituksesta ja tässä täytyy tietää, että on selvää, ettei meillä ole rahanpainokonetta. Joku joutuu aina maksamaan ja tässä jäsenvaltioiden budjetit tien täytyy tätä innovaatiota edistää. E, Euroopan investointipankki ei ole mikään hyväntekeväisyysjärjestö, vaan se on, se on pankkilaitos, ja jäsenvaltioiden, jotka ovat sen omistajia, sen, niin heidän täytyy tässä olla määräjinä. Ja toivon, että EIBstä tulee kumppanimme innovaatioprojekteissa ja investoinneissa. Ja Strasburgissa tätä asiaa. Kun puhuttiin e, unionin tilasta, niin silloin arvostettiin, arvosteltiin ja ennen kaikkea Saksasta arvosteltiin tätä, tämän kysymyksen käsittelyä. Eli omien varojen aihe on meidän ratkaisujen listalla. Meidän täytyy pystyä selvittämään, miten e, juoksevat menot ja infrastruktuuriinvestoinnit ja muut rahoitetaan energia ja ja liikenneasiat ja ICT-infrastruktuuri. Nämä kaikki vaativat eh, innovatiivisia välineitä ja myös yksityistä eh, pääomaa ja rahastot, jotka tähän osallistuvat, eläkerahastot ja muut, niin ne eivät tee sitä myöskään omaksi huvikseen, vaan, vaan he haluavat myös eh, tuloa. Ja korkokysymykset markkinoilla, näihin kaikkiin boniteetti vaikuttaa aina. Sitten täytyy puhua siitä, mikä yksityisesti ja mikä julkisesti rahoitetaan. Kun verkkojen omistajia edellytetään investoimaan ja kuluttajia myöskin, niin kuluttajahan joka tapauksessa laskun maksaa joko veronmaksajana tai sähkölaskun maksajana. En tunne ketään veronmaksajaa, jolla ei olisi sähköä käytössä ja eikä sähkön käyttäjä ole ihmisiä, jotka eivät maksaisi veroja, mutta on selvää, että kun puhutaan infrastruktuureista, niin tässä on monia kiintoisia asioita. Esimerkiksi Borkumista Kölniin, tai Barin, Barista Milanoon linjojenveto tai Rein pitkin Lioniin. Nämä ovat suotuisia reittejä, mutta on semmoisiakin infrastruktuurihankkeita, jotka eivät sijaitse näillä suotuisilla alueilla. Esimerkiksi posti joutuu tekemään toimintoja, jotka eivät kaikki kannata ja ne kuuluvat kuitenkin yleishyödyllisiin palveluihin ja valtion tehtäviin ja e, kansalaisten palveluun, niin siksi me aiomme e, tämän konjunktuuri, e, suhdanne investointiohjelman jälkeen myös jatkaa tällaista yhteisrahoitusohjelmaa. Ja minun mielestäni kymmenen vuoden ajan muutamissa ratkaisevissa harvoissa projekteissa, jossa eh, kaikki osamarkkinat eh, tulevat eh, kohteiksi. Tällaista rahoitusta tarvitaan 25, 2015 saakka mennessä. Tämä tulee ratkaista. Ja kaikki maat ovat, halutaan eurooppalaiseen energiamarkkinaan osallisiksi, eikä mitään maata jättää ulkopuolelle. Me haluamme, näissä suhdanneohjelmissa on ollut vähän tilanteita, joissa ei ole rahoitus toiminut ja sitten se, että ympäristön verottaminen ja maksujen saaminen on näillä alueilla tarvitaan omien varojen aktivoimista ja kansallisesti tässä vain, vain joko tässä ei saavuteta energiatehokkuuden tai ympäristön suojelun tavoitteita emme halua neljättä ohjelmaa energiaa sisämarkkinoille, vaan, vaan viedä toisen ohjelman loppuun ja että jäsenvaltiot täyttävät lupauksensa ja tässä aiomme myöskin katsoa perään, että tämä ohjelma toimii ja ja me uskomme, että kustannukset, kattavat eh, maksut ovat, eh, ovat eh, tarpeen, ettei subventioita, ylimääräistä subventioita tapahdu. Vakaat sähköhinnat tai kaasun hinnat tai laskevat kaasun hinnat ovat osat teollisuuden sijoittumispolitiikkaa tai, tai myöskin äänestäjien hankkimiskeino. Ja tämmöinen ei ole meidän e, etumme mukaista, vaan kustannusten kattaminen on meille tärkeä periaate maksuissa. Sitten energiatehokkuus. Kaikkein tärkeimpänä tässä ovat selkeät tavoitteet ja me tot, annamme toinen maaliskuuta ehdotuksemme teille ja olen kiinnostunut keskustelemaan teidän kanssanne jatkotoimista tärkeille investoinneille, kuten olemassa oleville rakennuksille. Minä haluan vahvistettua mahdollisuutta alue- ja rakenneohjelmiemme käytöstä ja, ja toivomme on, että vähemmän satamia ja, ja oikoteita ja muita, vaan enemmän näihin olemassa oleviin rakenteisiin satsataan lähivuosina. Sitten aihe koskien uusiutuvia energioita. Ensi maanantaina julkaisemme ehdotuksemme. Jos te tunnette sen, niin teillä on hyvä hyvät verkostot. E, en tässä nyt sano, että joku virkamies olisi loukannut, loukannut velvollisuuttaan, mutta en, tämä tulee julkisuuteen ja me aiomme rahoitusrakenteista tehdä listaa tässä tiedonannossa ja sitten palaamme teidän puheillenne ja neuvottelemme asiasta eteenpäin. Mutta selvää tässä on se, ja olen tämän 2020, 2020 ohjelman kuullut esimerkiksi eh, offshore-tuulivoimaloista Tanska, Norja, Hollanti, Saksa, Ranska, Iso-Britannia ovat painopisteitä. Ja kuka investoi ja kuka rahoittaa, niin eh, nämä euro, tässä aiheessa aiomme e, Britannian ja Saksan tukirakenteiden suhteen saada koordinaatiota aikaan. Muuten tähän ei pystytä ja toivonkin, että Eurooppa-edustajien tulee olla parhaita e, eurooppalaisia ja teidän tulee ajaa yhteistyötä ja koordinaatiota eteenpäin Euroopan tasolla eikä suojella kansallisia etuja, että saadaan parempia eurooppalaisia ratkaisuja, jotka ovat välttämättömiä. Ja Tunesia, jos eh, Tunesiaan saadaan demokraattinen hallitus eikä siellä ole levottomuuksia, Marokko, eh, Algeria, myöskin Mauritania, nämä maat, niin e, energiakumppanuus on yksi tärkeimpiä asioita ja siihen, siihenkin tarvitaan eurooppalaisia investoijia, jotta saadaan kantaverkkoja aikaan Euroopan laajuisesti ja tällaista haluamme priorisoida ja tukea ja siksi on, kannattaa Brysselistä katsoen luopua Saksan rajoista ja todellakin ajatella Euroopan laajuisesti, jotta saadaan ähm, kannattavaa energiatuotanto äh, tuotanto aikaan. Ja, tässä ja aion yksityiskohdista myöhemmin teidän kanssanne keskustella. Kiitän sydämellisesti näistä hyvin tyhjentävistä vastauksista, arvoisa komission jäsen. Mutta Kiitän äh, erityisesti siitä, että tulitte ennen neuvoston kokousta vieraaksemme. Tämä on aivan uutta, että komission jäsen tulee tapaamaan meitä ennen äh, neuvoston kokousta ja näin äh, pohti yhdessä kanssamme, mitä toivomme jatkossa. Kiitoksia ja kaikkea hyvää neuvotteluihin. Hyvät naiset ja herrat, meillä on koko joukko esityslistan kohtia vielä käsiteltävänä. Kohta yhdeksän seuraavaksi, nykyinen, yhdeksän, nykyinen kuusi entinen yhdeksän, ne jotka poistuvat salista, poistukoot täältä hiljaa ja nopeasti häiritsemättä muita. Meidän täytyisi todella siirtyä esityslistan kohdasta toiseen nopeasti. Kollega Hatsimar Kaakkis on paikalla ja hän on tästä vastuussa. Voimmeko käsitellä tämän lyhyesti ja ytimekkäästi? Ja nyt ne, jotka poistuvat salista, niin rauhallisesti. Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, it's possible to go outside and Siis hyvät naiset ja herrat, ettekö te pysty poistumaan täältä hiljaa niin, että muut, jotka ovat kiinnostuneita, voivat vielä jatkaa keskustelua? Pyytäisin nyt todella. Me tarvitsemme tämänkin ajan kokouksen pitämiseen. Jos haluatte poistua, poistukaa, mutta poistukaa hiljaa, älkää puhuko. Kiitän. No niin, Jorgos, ole hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kyllä, tämä voidaan käsitellä ihan nopeasti. Kyse on nyt siitä, että että haluammeko parantaa Eurooppaa matkailukohteena. Haluan kiittää ensimmäisestä keskustelusta, jonka kävimme jo joulukuun alussa täällä valiokunnassa. Ja kiitän kollegoita myös ähm, kommenteista, ehdotuksista. Lähes kaikki ehdotukset olen tähän omaan lausuntooni ottanut mukaan. Meillähän on ollut tässä paljon tilaa, joten täytyy puhua lyhyesti. Matkailu on tällainen täydentävä toimi valta Lissabonin pohjalta ja kyllä meidän tulee pohtia, miten komission jäsen Jaanin kanssa, joka nyt haluaa tehdä Euroopasta matkailukohteen numero yksi, miten häntä voimme tässä tukea. Hyvin tärkeä osa on koulutus. Me tarvitsemme pätevää, hyvää henkilöstöä Euroopassa, jotta he voivat palvella matkailijoita, turisteja Euroopan sisällä, mutta myös houkutella heitä tänne ulkopuolella. Ja meillähän on nyt jo tämä vastavuoroinen pätevyyksien tunnistaminen tällä alalla, mutta vieläkin pidemmälle voidaan mennä. Tällä hetkellä on koko joukko yksityisiä vaihtoohjelmia, jotka toimivat aivan erinomaisella tavalla. Esimerkiksi Välimeren alueella voi omin silmin nähdä, miten monet opiskelijat Pohjois-Euroopasta tai Itä-Euroopasta saavat työkokemusta ja keräävät elämänkokemusta Välimerellä. Ja tällaisia hankkeita haluamme tukea jatkossakin. Vahvistetun yhteistyön alalla voidaan myös esimerkiksi markkinoida yhdessä. Voimme parantaa internetmarkkinointia, tiedämme nämä kuvat japanilaisista, nykyään myös yhä enemmän väärin kiinalaisista, kun suuret matkailijaryhmät tulevat Eurooppaan ja näkevät hyvin paljon. Mutta me tarvitsemme yhteistä markkinointia niin, että voimme houkutella heitä tänne vielä suuremmin joukoin. Meillä on niin kutsuttu European Travel Commission, jota voimme parantaa niin, että että Brasiliassa, Intiassa, Kiinassa, Japanissa voimme tiedotustamme parantaa, siis kolmansissa maissa. Sitten tällainen terveysmatkailu. Tässä kasvumahdollisuudet ovat varmaan kaikkein parhaat, parhaat sillä edelleen Eurooppa on hyvin suosittu terveysmatkailun kohteena, mutta mainetta me voimme entisestään parantaa ja kohteitamme samoin, esimerkiksi luomalla laatukriteereitä. Eh, terveysmatkailuhan on hyvin laaja käsite, se on koko terveysteollisuudelle hyvin tärkeää. Kyse on ihan tällaisesta eh, hyvinvoinnista, wellnessistä ja tämän lisäksi jopa ihan, eh, ihan, ihan sairauksien hoidosta ja sairaalaoleskeluista. Meillä voisi olla jo yhteinen merkintä esimerkiksi tällainen sininen risti. Jäsenvaltiot voivat tietenkin ajaa omia hankkeitaan alalla, mutta meidän tulisi Euroopan tasolla pyrkiä ei pienimpään yhteiseen nimittäjään, vaan pidemmänä pidemmälle. Kohesiorahastovaroja voidaan käyttää samoin aluerahastovaroja, mutta kyllä täytyy myös varoittaa siitä, että ettei matkailua aivan sokeasti eh, subventoida. Kyllä tässä täytyy kuitenkin eh, rajat vetää. Kyse on myös eh, joustavista työajoista, erityisesti matkailualalla vaaditaan hyvin joustavia työaikajärjestelmiä, viikonlopputyöt, yötyöt. Ja mm, tämä ei saa tietenkään olla esteenä. Matkailuala on hyvin herkkä ja meidän tulisi ottaa myös yritysten, matkailuyritysten huolenaiheet huomioon. Tämän lisäksi meidän tulee taata, parantaa, taata matkailijoiden turvallisuus Euroopassa. Tämä luonnollisesti parantaa matkailijoiden tilannetta esimerkiksi harmonisoidut liikenne määräykset ja säännöt ovat yksi turvallisuutta parantava tekijä pieni, mutta tärkeä asia kuitenkin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ja seuraavaksi sitten Metsaros. Ami Hatsimarka kisurat ebben a munkájában és ebben a jelentésben, amit egy fontosnak tartok, hiszen... Kiitoksia. Haluan tukea Hatsimarkkaakkista tässä työssä. Matkailuhan on todella ala, jolla on hyvin myönteinen vaikutus talouskasvun Euroopassa. Näin voidaan myös luoda uusia työpaikkoja ja ylipäätään modernisoida rakenteita. Ja näin matkailua tulisi edistää. Vuonna 2008 yli 370 miljoonaa matkailijaa vieraili Euroopassa, joten voidaan todeta, että Eurooppa kuuluu tärkeimpiin matkailukohteisiin koko maailmassa. 1,8 miljoonaa pk-yritystä työskentelee matkailualalla ja tämä johtaa myös merkittäviin BKT-vaikutuksiin, joten kyllä näitä mahdollisuuksia tulisi käyttää, tätä potentiaalia tulisi käyttää hyväksi ja tarjontaa tulee löytää kaikkialta Euroopan unionin alueelta ja Hatsimarkaakiskin tuossa terveysmatkailun mainitsi, meillä on monia terveyskylpylöitä ja erinomaisia mahdollisuuksia terveysmatkailulle, mahdollisuuksia, joita missään muualla ei ole. Ja siksi tarvittaisinkin yhteisiä ponnisteluja niin, että voimme tämän kaiken esitellä. Samoin kristillisen äh, perintömme ja gastronomiamme. Meillä on hyvin paljon tarjottavaa, mutta voidaksemme houkutella uusia matkailijoita, meidän täytyy tehdä paljon. Tarvitaan huvittelupaketteja, tällaisia hyvinvointipaketteja, lepopaketteja ja tarvittaisiin yhteiset markkinat ja myös yhteiset merkinnät ja meidän tulisi pyrkiä siihen, että Euroopan tasolla tuettaisiin todella matkailualaa. Tarvitaan myös yhteiskunnallista muutosta. Vain näin matkailu voi olla menestyksekästä. Kiitoksia tästä lausunnosta. Kiitoksia ja sitten kollega Frank, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Varjo esittelijänä EPP-ryhmässä haluan kiittää kollegaa tästä lausuntoluonnoksesta. Tämä on erinomainen työn pohja ja pohja keskustelulle. Matkailu on varmastikin mahdollisuus luoda työpaikkoja ja edistää kasvua. Maailmanlaajuisesti maamme joutuvat sopeutumaan uusiin turistivirtoihin, jotka tulevat kehittyvistä maista, jotka ovat täydessä talousbuumissa. Samanaikaisesti myöskin teknologian kehitys ja myös informatiikan, ATK ja netin käyttö varmasti myöskin kehottavat meitä suurempaan ympäristön suojeluun ja tuovat myöskin uusia kategorioita, joihin sitten matkalla täytyy vastata meidän täytyy paremmin soveltaa matkailu ympäristökysymyksiin, alueellisiin erikoisuuksiin ja kulttuureihin ja kansojen täytyy todella olla etusijalla ja sen takia meidän täytyy edistää juuri tämän tyyppisiä tilamatkailua ja kulttuurista matkailua bed and breakfast-tyyppistä toimintaa ja myöskin väestöllistä kehitystä on mietittävä. Tämän tyyppistä modernia matkailua täytyy kehittää, jotta todella saataisiin kansalaisia kunnioittavaa monimuotoisuutta ja ympäristöä kunnioittavaa matkailua. Jos palaan vielä tähän lausuntaan, niin toivon, että siihen voitaisiin tehdä useita ehdotuksia, joita tässä nyt kerron. Eurooppalainen matkailun ja Välimeren alueen matkailutarkkailukeskus pitäisi perustaa ja se voisi erityisesti keskittyä hyvien käytäntöjen vaihtamiseen ja kestävän matkailun ja vastuullisen matkailun kehittämiseen. Samanaikaisesti pitäisi myöskin ottaa innovaatio- ja kilpailukykyohjelmiin kappale matkailusta, joka olisi paljon painavampi Pitäisi korostaa uusia teknologioita, erityisesti niitä, jotka tuovat energiasäästöjä ja myöskin säästävät luontoa. Uusi, uuden kestävän matkailun sijoittuminen tietyille maantieteellisille alueille on tarpeen, jotta voitaisiin myöskin suojella esimerkiksi rannikkoalueita, mutta on myöskin otettava huomioon sen vaikutukset eri alueille sitten kausiin ei sidottua matkailua pitäisi myöskin rohkaista ja myöskin luoda matkailualan klustereita. On myöskin korostettava koulutusta, kielikoulutusta, internetin käyttöä ja myöskin on luotava erityisiä tutkintoja matkailualalle, kuten esimerkiksi vaikkapa Eurovälimeri-yliopiston tarjoama tutkinto ja on vielä myöskin annettava rahoitusta uusille mahdollisille matkailukohteille. Kaikilla näillä toimilla voitaisiin parantaa kilpailukykyä matkailualalla Euroopassa. Ja ehdotan myöskin tarkistusta, jotta liikematkailua ja kongressimatkailua edistettäisiin, koska nämä ovat sellaisia aloja, joissa on paljon potentiaalia Euroopassa. Ja korostan vielä sitä, että on vahvistettava ja matkailutoimintaa myöskin meret ylittävillä, merten takaisilla alueilla, koska nämä voivat myöskin houkutella yhdysvaltalaisia tai BRIC-maiden varsin suurta potentiaalia edustavia matkailijoita. Okay, Gracias, presidente. Bueno, yo también. Kiitos. Minäkin ennen kaikkea haluan kiittää esittelijä tästä, valmistelija tästä työstä ja tämä lausuntoluonnos on ottanut jo huomioon monet sellaiset asiat, joita meidän ryhmämme on ensimmäisessä keskustelussa ottanut esille. Haluaisin korostaa joitakin tiettyjä äh, johdantoosan osan näkemyksiä. Ensimmäisessä kohdassa esittelijä tai valmistelija puhuu matkailualan kilpailukyvystä Euroopassa. Ja uskon, että tässä pitäisi selkeästi sitoa kilpailukyky yhteen innovaation ja tutkimuksen kehittämiseen, koska kysymys on todella tästä eikä pelkästään vain hintojen laskemisesta. Ja innovaatio sinällään tietystikään ei tule millään lailla esille tässä lausunnossa. Uskon, että meidän pitäisi sanoa selkeästi, että on todella edistettävä tutkimusta matkailualalla ja sitä on pidettävä prioriteettikysymyksenä EU-ssa ja muistettava, että tämä on tuonut hyviä tuloksia tarvitaan tälle BKTlle avainalalla ja on myöskin edistettävä edelleen innovaatiokulttuuria tällä alalla. ja Tässä valmistelija on tämän maininnut, mutta tässä ei kuitenkaan ole mitään eksplitiittistä mainintaa siitä, kuinka tärkeää on tietoyhteiskunnan kehittäminen tällä sektorilla. Ja erityisesti kun ajatellaan sitä, että parhaalla tavalla pitäisi pyrkiä vastaamaan tarjoamalla parempia prosesseja ja myöskin konsepteja kuluttajille. Mitä tulee sitten tämän alan kestävyyteen, jonka tämä aivan oikein kohdassa kaksi on mainittu, niin on myöskin paremmin koordinoitava tätä toimintaa, mutta on myöskin hyvin tärkeää, että antaa mahdollisuus teknologian siirroille niin, että voitaisiin saada uusia instrumentteja ja innovoida myöskin sillä tavalla tätä sektoria, että se parantaisi omia strategisia mahdollisuuksia, kuten esimerkiksi vaikkapa uusiutuvien energioiden ja energiatehokkuuden tai vaikkapa päästöjen vähentämisen aloilla. Ja lopuksi vielä uskon, että olisi hyvä korostaa myöskin matkailualan roolia juuri teollisuuspolitiikan puitteissa siihen liittyy tiettyjä erityispiirteitä, vaikkapa juuri tämä kausittaisuus ja tietysti myöskin tarvitaan joustavaa työvoimaa ja tämän osalta uskon, että myöskin täytyy innovoida näitä prosesseja ja potentiaalia ja kuten valmistelevan oikein usein ja olen tästä samaa mieltä, meidän on myöskin kilpailtava laadussa. Ja uskon, että se olisi parempi vielä mainita paljon selkeämmin tässä lausunnossa. Muutoin olemme täysin samaa mieltä näistä kohdista, joita valmistelee sitä pk-yrityksistä. Ja minä pidin myöskin kovasti tästä ajatuksesta, jota kollega tässä esitti, että voitaisiin todella pyytää todellisia mainintoja juuri tähän kilpailukykyohjelmaan matkailusta. esittelen vielä lopuksi haluan sanoa, että minun ryhmäni tulee esittämään tiettyjä tarkistuksia, jotka liittyvät juuri näihin äskettäisiin mainitsemiini kohtiin. Ja nämä tarkistukset varmastikin saavat hyvän vastaanotin muiden ryhmien varjoesittelijöiltä. Kiitos. Odi. Ja Hyvin lyhyesti vain puheenjohtaja, haluan onnitella minäkin omalta osaltani valmistelijaa näistä hyvistä ehdotuksista. Ja ehdotan, että korostettaisiin hyvinvointi turismia ja kylpylämatkailua. Sehän sijoittuu sellaisiin kaupunkeihin, joissa on valtavan hieno arkkitehtuuria, laadukasta arkkitehtuuria. Näin voitaisiin luoda suuri eurooppalainen verkosto Ähm, kylpylöiden äh, verkosto, joka liittyisi terveyteen, kehitykseen ja teknologiaan. Ja tämä voisi olla eurooppalainen äh, äh, avaus vaikkapa muistettava, että roomalaisethan ovat nämä verkostot jo luoneet ja Budapestissahan itse asiassa varmasti voimme vielä tutustua tähän asiaan. Unkarilaisilla varmasti on ehdotuksia. Ehkä meidän pitäisi todella lähteä suureen maailmanlaajuisen tiedotuskampanjaan näistä mm, Euroopan unionin matkailuvalteista. Ja uskon, että tämä voitaisiin levittää vaikka television kautta eri kanavilla. Ja näin voitaisiin siis kaupallistaa Euroopan unionin potentiaalia potentiaali, joka sillä matkailukohteena on. Kiitos eh, Kaakikselle vielä lopuksi puheenvuoro. Kiitos kollegat, olen kiitollinen, että toisella kierroksellakin tuli joukko ideoita, eh, koska tilaa ei ollut paljon, niin en voinut kovin eh, pitkään kirjoittaa, mutta tarkistuksiin otan. Kiitos niistä. Kiitos. Minä viittaan, että kolmas helmikuuta äh, keskipäivällä on tarkistusten jättö mm, määräaika ja toivotan äh, teille noin 300 tarkistusta ja vähän työtä vielä. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän. EUn rahoituksen tehokkuus ja vaikuttavuus ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alalla uusissa jäsenvaltioissa. Esittelijä on Valcitis ja hänelle puheenvuoro. Aš pirmininkė, manau, kad daugelis mūsų kolegų yra gana gerai susipažydę su ta problema. Kiitoksia puheenjohtaja. Monet kollegoista varmasti tuntevat tämän ongelman oikein hyvin, eli ydinreaktorien käytöstä poistaminen on poliittisesti, myös taloudellisesti tärkeä kysymys, eh, ennen kaikkea kuitenkin poliittisesti, vaikka sillä on taloudellista merkitystä näille maille. Niin kuin tiedämme, Liettua, Slovakia ja eh, Bulgaria sitoutuivat eh, jäsenyysneuvotteluissaan Euroopan unionin kanssa ottamaan käytöstä ydinreaktoreitaan, koska näiden saattaminen määräysten osalta ajan tasalle ei olisi ollut kannattavaa. Kuitenkaan näiden ydinlaitosten käytöstä poistamista varten ei ole kylliksi varoja. On todettu, että rahoitusta on saatava ongelman ratkaisemiseksi ja pitäisi ehkä katsoa tulisiko tätä rahoitusapua jatkaa. Vuoteen 2013 asti on tässä vaiheessa varattu 2,8 miljardia euroa. Mm, tässä on myös muita lukuja, joita voitaisiin nostaa esiin. Ne eivät ehkä kuitenkaan ole ihan niin tärkeitä meidän valiokunnallemme, tutkimusteollisuusvaliokunnalle. Kuitenkin on tärkeää tarkastella tilintarkastustuomioistuimen kantaa tähän kysymykseen. On nimittäin todettu, että jotkut jäsenvaltiot mahdollisesti ovat käyttäneet näitä myönnettyjä varoja väärin tarkoituksiin ja ei avoimesti ja tämä kertomus on tulossa tämän vuoden syksynä ja tuolloin varmasti jatkamme keskustelua ydinreaktorien käytöstä saattamisesta. Tärkeimmät ehdotukseni ovat seuraavat. Ensinnäkin saastuttaja maksaa periaate. Kaikki ydinreaktorit, joita jotka ovat käynnissä, joutuvat tai niiden osalta joudutaan tämän käynnissäoloajan puitteissa panemaan varoja syrjään niiden sulkemista silmällä pitäen. Samoin turvallisuudesta on ehdottomasti huolehdittava ja meidän tulee sanoa, että ydinreaktorien sulkeminen näissä kolmessa maassa vaatii ulkopuolisten apua muun muassa näiden turvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi. Ja tässä minun ehdotukseni ja odotan teidän kommenttejanne. Kiitoksesta. Kolga Uetsek seuraavaksi. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря на докладчика. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin hyvästä lausunnosta. Kuitenkin haluaisin kiinnittää huomionne vielä seuraaviin kysymyksiin. Ensinnäkin ei ole totta, että kaikkia ö, laitoksia olisi mm, suljettu, niitä ei voitu esimerkiksi Koslodoissa modernisoida. Ja tämä on myös ihan kansainvälisten asiantuntijoiden avustuksella todettu. Syy näiden yksikköjen sulkemiselle on kuitenkin toinen, mutta se ei, se ei kuulu tähän keskusteluun. Minä pyytäisin, että Euroopan parlamentti ei levittäisi valheellista tietoa. Se olisi tärkeää. Toiseksi nämä kolme maata, jotka on mainittu, ovat täyttäneet poliittisen sitoumuksensa näiden laitosten varhaisemmasta sulkemisesta rahoittaa, eh, kunhan eh, rahoitus on kunnossa ja tekniset vaatimukset toteutuvat. Eh, rahoitusapua ja Euroopan unionin solidaarisuutta nämä kolme maata tarvitsevat. Tämä tuki on aivan välttämätöntä näiden yksiköiden sulkemiselle ja toteaisin, että suuri osa näistä varoista ainakin kauden alussa käytettäisiin sellaisia toimia varten, jotka ovat osa energiapakettia niin, että saataisiin tasattua kapasiteettivajetta, joka syntyy näiden laitosten sulkemisesta. Näitä laitoksia Näitä ydinvoimaloita on todella tarvittu, niiden tuottama energia on tarvittu ja seuraavassa vaiheessa on aivan luonnollista, että tarvitsemme apua niiden sulkemisen jälkeen myös muita toimia varten. Ja täällä puhutaan hyvin paljon rahoitusjärjestelmien tehokkuudesta ja hankkeiden rahoittaminen näissä mainitussa kolmessa jäsenvaltiossa ähm, kulkee hyvin riippumattomasti siis näiden kolmien ma- kolmen maiden, näiden kolmen maan äh, toimia ei ole koordinoitu. Emmekä myöskään ole havainneet, äh, että tällaista koordinaatiota olisi kaivattu tai pyydetty. Itse asiassa on eh, tullut ilmi, että ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi radioaktiivisen jätteen käsittelyyn, hoidetaan eh, eri tavoin, täysin eri tavoin näissä kolmessa eri maassa. Ja tärkeää olisi luonnollisesti käyttää kestävintä ja edullisinta teknologiaa ja sitten ähm, kertoa tästä myös, äh, myös kumppanimaille. Näin ei valitettavasti kuitenkaan ole. Neljänneksi toteaisin, että rahoitusjärjestelmät näille kolman, kolmelle maalle perustuvat niin kutsuttuun äh, kansainväliseen ydinlaitosten äh, sulkemisrahaston. Ja tämähän tapahtuu Euroopan investointipankin johdolla, Euroopan keskuspankin johdolla tulkkikorjaa, mutta mitä tulee julkisiin hankintoihin ja näihin sopimuksiin ja sopimuksiin alihankkijoiden kanssa, e, jotka jonka Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki on solminut, niin nämä sopimukset ovat sellaisia, että ne luovat ongelmia. Ne luovat ongelmia, koska e, niissä ei oteta huomioon erityisolosuhteita ja tekijöitä näissä eri maissa. Eli kyllä tätä prosessia voitaisiin parantaa kaikissa kolmessa maassa niin tehokkuuden kuin avoimuudenkin kannalta, mitä tulee varojen käyttöön. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy tätä lausuntoa vielä muuttaa ja tulen tekemään muutosesityksiä. Sitten kollegamme Saros. Köszönöm, elnök úr. <clears throat> 2004-ben a Litván, illetve szlovák és később a bulgár... Kiitos, niin, että tämä on ollut hyvin ähm, ähm, hankala tie ja nämä maat odottavat, että saavat kompensiota ja ähm, toiminnasta ja näitä haittoja äh, vähennettäisiin. Äh, voimaloiden purkaminen pitää viedä loppuun, jotta haitat minimoidaan ja rahoitusvaroja täytyy äh, antaa näille maille, jotta nämä toimet voidaan hoitaa turvallisesti. Ja tässä tarvitaan avoimuutta rahoja varojen käytössä. Ja tämä koko työ on tärkeää, jotta se tässä täytyy myöskin muistaa, että koko voimaloiden purkamisella on pit, pitkän tähtäimen vaikutuksia ja vaihtoehtoisia energiaresursseja tulee kehittää, jotka voivat johtaa siihen, että voimalla ylivoimapäätään voi vain poistaa käytöstä. Ja tässä tulee ottaa huomioon se, että mitä strategia maat noudattavat vaihtoehtoenergioiden suhteen. Ja tärkeää on myöskin se, että voimas, äh, käynnistössä olevia voimaloita uusitaan investointikustannukset ovat 400 miljardia vuodessa ja me tarvitsemme näiden voimaloiden uusintamista, mutta meidän täytyy kaiken kaikkiaan turvata energiahuolto. Mikään muu maa ei saa joutua ydinvoimaloiden häiriöiden kohteeksi ja tässä häiriöt täytyy minimoida ja ilmaston suojelu tulee myöskin ottaa huomioon ja energia, ydinenergia onkin ainoa voima, jo, voimamuoto, jota joka voi taata energiaturvan ja kiitos. Kollegin valjaan. Sitten kuulemme valjaan. Yes, uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin toivotan tervetulleeksi tämän budjettivaliokunnan asiakirjan. On hyvä, että tarkastellaan näitä asioita. Näin on ollut jo vuosien ajan, mutta vieläkään loppua ei näy, kun ajatellaan auditointia. Ollaan täysin tietoisia siitä, että purkuprosessi on pitkä, se voi viedä vuosikymmeniä. Tiedämme, että kysymys on ihan bisneksestä sinällään Toivoisin, että ITRE-valiokunnan lausunnoissa ottaisimme esille tiettyjä huolenaiheita, joita myöskin budjettivaliokunta nostaa esille, jotta lähetettäisiin voimakas viesti komissiolle ja neuvostolla. Ensinnäkin varat, joita on myönnetty, ei ole tarkoitettu koko käytöstä poiston kattamiseksi kaikki ne seuraamuksineen on hyvin paljon näitä varoja käytetty pelkästään vain energiatuotteisiin, joilla pyritään korvaamaan näiden voimaloiden sulkeminen. Tiedän, että tämä on aivan legitiimi osa tätä käytöstä poistosuunnitelmaa, mutta komission pitäisi kuitenkin tarkastella uudelleen sitä suhdetta, kuinka paljon näitä varoja tähän on käytetty. Minusta on vähän kiusallista myöskin, että näiden, näissä kolmessa poisto-ohjelmassa ei ole vielä päästy loppuun. Ja tässä vaiheessa meillä ei ole mitään kattoa myöskään kuluille eikä myöskin rahoitusresursseille, eikä myöskään ole mitään ajatusta siitä, mikä tulee olemaan lopullinen tarve vuoden 2013 jälkeen seuraavaa rahoitusnäkymää ajatellen, niin että olisi hyödyllistä todeta, että lopullinen tavoite tässä on ollut näissä kolmessa sulkemisessa turvallisuus. Ehkä nyt olisi korkea aika tänä vaikeana taloudellisena aikana miettiä uudelleen näitä prioriteetteja, jotka liittyvät näihin kolmeen hankkeeseen. Kiitos. Kollega Marinescu. Seuraavaksi kollega Marinescu, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Decizia de a se acorda uh, fonduri pentru... Päätös antaa varoja näiden voimaloiden käytöstä postolle on aivan oikea, mutta valitettavasti kun nämä päätökset tehtiin, eikä myöskään kun ensimmäisiä suunnitelmia laadittiin, ei ollut minkäänlaista kattoa ajallisesti tai rahallisesti. Kukaan ei siis tiedä, milloin päästään projektien loppuun ja mitkä tulevat olemaan kustannukset. Kuten kollega Urutsev sanoi, paljon rahaa on käytetty e, energiahankkeisiin, jotka ovat mukana näissä äh, valinta kriteerinsä rahoituksen osalta meidän valiokunnassamme meidän pitäisi tarkastella sitä, mitä on tehty energiahankkeessa tähän mennessä ja josko äh, sillä on katettu todella ne tappiot, joita näistä äh, poistoista on kenties aiheutunut. Jos tarvitaan lisää investointia energiahankkeisiin, niin sitten me tarvitsemme myöskin koordinointielimen, jonkin tällaisen ohjaus ryhmän, jotta kulut saadaan kuriin tällä valiokunnassa ja tarvitse myöskin syvällisen suunnitelman siitä, milloin tämä saadaan päätökseen, mitkä ovat kustannukset ja mikä on EUn myötävaikutus ja osallistuminen näihin kuluihin. Ja kollega Udi. Kiitän ja seuraavaksi Raudi. Hyvin lyhyesti kysymys on huomattavista työmaista. Kysymys lienee parista miljardista eurosta, tässä sanottiin. Minä ehdotin jo aikaisemmassa mietinnössä Kosloduin osalta, että kun käytetään julkisia hankintoja, niin pitäisi ottaa ottaa tällainen yhteisön suosituimmuuslauseke, koska meillähän on Euroopassa osaamista tältä osin näistä käytöstä poistamisista, kun kysymys on ydinvoimaloista. Ja olisi aika kummallista, että kun ajatellaan, että on julkista rahaa ja julkisia hankintoja ja sitten nämä menevät ulkoisille maille, joilla ei ole samaa vastavuoroisuutta kuin eurooppalaisilla yrityksillä, niin pitäisi ottaa tällainen yhteisön suosituimmuuslauseke näihin julkisten hankintojen sopimuksiin. Kiitos. Haluaako kollega Baltsiittis vielä vastata? Taip, ačiū, e, gerimas pirmininkė, e, ačiū labai gerbiam už Kiitos. Pastabas. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kollegoille esityksistä ja mielipiteen vaihdosta. Kun olen puhunut tästä aiheesta ja jos olisin vielä jatkanut siitä, niin olisin myöntänyt, että 200 lyöntiä ei riittänyt eh, tällaiseen lausuntoon. On paljon hyviä ehdotuksia kuultu jätteiden varastoinnista. Kollega Odi esitti kiintoisia ajatuksia ja muistan keskustelun ydinvoimalan sulkemisesta, tuon voimalan sulkemisesta. Se oli tiukka keskustelu, mutta vaikka näin olikin, niin käytöstä poistaminen pitää viedä loppuun ja nämä rahavarat täytyy saada käyttöön. Muistan myös tilintarkastustuomioistuimen kantaa ja sen jälkeen, kun se nyt on saatu, niin, eh, niin me aiomme vielä erityisen tutkimusryhmän perustaa mahdollisesti. Meidän täytyy ö, eh, näyttää esimerkkiä muiden ydinvoimaloiden käytöstä poistamiselle ja meidän täytyy alkaa miettiä sitä, miten paljon uuden ydinvoimalan rakentaminen maksaa ja kun me nämä käytöstä poistokustannukset ja jätteen varastoinnin kustannukset ja hallinnon niin silloin me voimme mahdollisesti saada ihan erilaisia summia ehm, ja ehkä en, ydinenergia ei sitten olekaan tuottanut lähteenä niin kallis kuin että kuvataan, joten tässä täytyy yhteisillä ponnistuksilla saada hyvä asiakirja aikaan, joka näyttää e, suuntaviivaa e, voimaloiden poistolle. Kiitos. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, vai haluaako joku komission edustaja käyttää puheenvuoro? Jos ei, niin jatketaan eteenpäin. Ennen tätä voidaan kertoa, että että 3. helmikuuta keskipaikalla on määrä aika tarkistusten jättämiselle siirrytään eteenpäin. Kohta kahdeksan julkisesti säännellyn palvelun käyttöehdot Galileo-ohjelman mukaisesti perustetussa maailmanlaajuisessa satelliittinavigointijärjestelmässä. Keskustelemme aiheesta tänään ja kollega Glante esittelijänä saa ensimmäisen sanan. Olkaa hyvä. En usko, että olen ainoa puhuja, kyllä kai jotkut muutkin tästä sanovat. Ja kun katson puheenjohtajaa, teitä kollegat, jotka tätä aihetta käsittelevät, ovat täällä. Ähm, siksi lyhyt ähm, alustus. Nämä viisi palvelua, kun Galileo on valmistettu sovittuu ja budjetit eh, sallivat, niin joskus se sitten toteutuukin, niin viisi palvelua tarjotaan, eh, kaupallisia palveluja, varmistettu palvelu, eh, haku- ja pelastuspalveluja, se palvelu, josta täällä puhutaan nyt ja jota tämä sääntely koskee, nimittäin tämä julkisvaltiollinen palvelu ja jäsen valtioille tämä on käytössä sitten poliisitehtäviin, myös ministerineuvoston liikenteelle ja niin edelleen. Tämän tulee olla hyvin vakaa ja jatkua, kun vaik- sen toiminnan tulee jatkua, vaikka Galileo turvallisuussyistä poistettaisiin käytöstä. Ja sen pitää olla myöskin, siinä pitää olla hyvät salaukset ja, ja sen tulee olla vakaa ja varma ja tästä syystä kuluttajia pitää saada e, erityinen pääsy tähän ja e, verkostoon ja jäsenvaltioiden e, tulee tämä sitten taata. Tämä on hyvin tekninen, tekninen asia, jäsenvaltiot sen laittavat ja tulee tällaisia äm, ä, pääsyä sääteleviä viranomaisia jotka valvovat käyttäjiä. Jokainen jäsenvaltio käytön säätää ja pääsyn siihen kolmannet maat ja järjestöt voivat käyttää näitä PRS, kun niillä on sopimus, allekirjoitettu sopimus Euroopan komission kanssa. Ja tämä sopimus eh, säätelee myöskin PRS vastaanottimien käytön ja myöskin vien, laitteiden viennin ja tekniikan viennin. Tässä on minulta teht, lisätty osanottajien erittely tämän signaalin käyttäjien, käyttäjien esimerkiksi poliisia ja palokunnat ja salaisten asiakirjojen päätökset tulee myöskin toimittaa samoin kuin Galileota päätettäessä. Jotta järjestelmän turvallisuus taataan, niin me olemme valinneet moniportaisen menetelmän kansalliset viranomaiset joutuvat pitämään standardeista kiinni ja jos ei sitä noudata, niin komissio voi puuttua ja vaatia turvaaukkojen poistamista ja sitten eurooppalainen valvontaviranomainen voi sitten viime kädessä tähän puuttua. Komissio tutkii, onko PRS vastaanottajien joukkoon mahdollista ottaa myös muita, kuten USA. Galileon suhteen ei tästä oltu innostuneita, mutta nyt on hyvä yhteistyö ja sopimukset ja komission tulee tämä tarjous tutkia, että amerikkalaiset pääsivät myöskin Galileon läheisempään piiriin ja tästä ja ja jos kiinalaisetkin saataisiin mukaan, niin se olisi vielä parempaa. Jäsenvaltiot valvovat ähm, valvontaa sääntöjen mukaan ja PRS-viranomaisen tulee ähm, ähm, vastaanottajista päättämään käyttäjien äh, jäsenvaltioiden komission ja, ja ministerineuvoston tulee tässä äh, säätää. Ja tässä on julkinen ja äh, yksityinen kumppanuus. Sitten tarkistukset, eh, toinen tai kolmas eh, helmikuuta on jättöpäivä ja olen iloinen näistä näistä tarkistuksista. Tässä tar- täytyy kriittisesti tutkia muutamia eh, ehdotuksia ja kiitänkin teitä huomiosta. Seuraavaksi kollega Van Nistelrooy. Kiitos puheenjohtaja. Olen ihan Klanten linjoilla. Yhtäältähän tämä on erittäin tekninen kokonaisuus, jota olemme pitkään valmistelleet ja johon voimme nyt tehdä vielä tiettyjä muutoksia. Toisaalta tämä on kuitenkin, varsinkin juuri nyt kun puhutaan rahoituksesta, niin on tärkeää tehdä selväksi, että me emme epäröi, että niin toimivuuden osalta, peräsjärjestelmän toimivuuden osalta saadaan hyvin paljon ja se täydentää GPS-järjestelmää. Näin ollen hyödyntää sitä suuresti. Ja tämän lisäksi hmm, lisärahaa tarvittaisiin. Ja mm, minusta kyllä vaikuttaa siltä, että lisärahaa voidaan myös saada, koska tämä maksaa itsensä varmasti takaisin. Nyt kuitenkin ne jäsenvaltiot, jotka ovat tässä mukana, niiden tulisi saada tästä sitten omaa hyötyään. Ja näin tarkistuksistasi, että sinäkin etsit tätä tasapainoa, eli missä ovat ne yritykset, jotka tästä hyötyvät, ja ettei tässä sitten pääse vapaamatkustajia kyytiin. Tässähän ollaan aika vaikeassa vaiheessa. Jotkut eivät halua kaivaa kuvettaan ja toisten on pakko. Tätä meidän täytyy tarkistuksissamme katsoa. Tarkistukset saavat ehdottomasti tukeni esimerkiksi ne, joissa puhutaan nämä osallistujista ja sitten taas tasapainosta EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Tässäkin meidän täytyy olla tarkkoja, joten en ollenkaan epäile sitä, etteikö tämä olisi niin tekninen kuin se onkin, erittäin hyödyllinen ää, äh, kirsikka kakun kruununa. Emme saa päästä tätä käsistämme. Öö, ei saa käydä niin, että olemme vain GPS-järjestelmästä riippuvaisia. Öö, jos näin tapahtuu, niin öö, kyllä todella olennaisen öö, osan menetämme. Eli todella tuen tätä ehdotusta. Kiitos. Sitten kollega Hall. Thank you. Um... Kiitos. Kiitokset tekemästäsi työstä tässä asiassa. Ihan selvennys erään asiaan, koska haluan nyt varmistaa, että ymmärsin oikein. Tarkoittaako tämä sitä, että mitä tulee kustannuksiin, osallistuvat jäsenvaltiot, niiden pitäisi olla ne, jotka maksavat, ja sitten jäsenvaltiot voivat itse päättää, kuinka ne sitten saavat äh, nämä kulut korvattua käyttäjiltä. Ymmärränkö tämä nyt aivan oikein? Näinkö se on? Kollega Remek. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já se také připojuji ke všem těm, kteří eh, oceňují. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan yhtyä edellisiin puhujiin, jotka arvostavat e, esittelijän työtä tässä yhteydessä. Toivon, että tämä, tai tämä on askel eteenpäin hyvään suuntaan. En näe mitään ongelmia tukea pääosiltaan tätä tekstiä ja uskon, uskon, että vaikka tässä on kysymys hyvin teknisestä asiasta, niin tämä ei kuitenkaan ole ihan täysin vain tekninen asia. Tärkeintä on se, mitä esittelijä sanoi lopussa, että, että me, meillä on, meidän täytyy vielä keskittyä eräisiin ongelmiin ja puhua niistä koska tässä rakennetaan jotain uutta, jonka kanssa meillä ei ole vielä konkreettisia kokemuksia ja meidän täytyy tässä sääntöjä mahdollisesti muuttaa matkalla, koska me olemme siirtyneet pois Yksityisjulkisesta rahoituksesta ja tässä yhteydessä on hyvä, että on päätetty tästä tämän viraston sijoituspaikasta ja sen johdossa. Tämän johtajahan tulee huomenna tänne ja minusta tämä menee hyvään suuntaan. Kiitoksesta kollega Tosnovski. Předsedo, já se také připojuji k těm, kteří hodnotili Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen hyvin äh, innostunut tästä Glanten tekemästä työstä. Arvioin tätä todella hyvin myönteisesti. Glante tätä hyvin tärkeää asiaa edistää. Ja nyt äh, vetoaisin sen puolesta, että nämä asiat pysyisivät avoimina. Meidän täytyy muistaa, että teknologia kehittyy hyvin nopeasti ja kolmen neljän vuoden kuluttua, kun Galileo käynnistyy, ehkäpä voimme nyt jo tätä ennakoida jonkin verran, mutta eh, emme tiedä kaikkea ja siksi tämä klanttilähestymistapa onkin aivan oikea. Ja mitä PRSään tulee, asia on hyvin monimutkainen tähän piiloutuvat myös taloudelliset mahdollisuudet ja tässä kaikki pyrimme ajattelemaan, miten Galiloa voitaisiin rahoittaa. Amerikkalainen GPS on aivan eri alan kilpailija, koska GPS hän on sotilasjärjestelmän sivutuote. Ja on kyllä kiinnostavaa nähdä, miten tämä kaikki etenee, mutta sitä on hyvin vaikea tässä vaiheessa ennakoida. Olen iloinen Glanten avoimesta lähestymistavasta, koska keskustelu juuri PRSn taloudellisesta varmistamisesta tulee olemaan hyvin vaikea keskustelu, paitsi turvallisuuden kannalta, myös muuten. Ja meidän täytyy arvioida, miten voisimme Yhdysvaltoja mm, lähentää Galileon piiriin entistä paremmin. Ja pidän tätä kyllä hyvänä asiakirjana ja tätä keskustelua hyvin tärkeänä keskusteluna, joka sisältää myös tiettyjä oikeudellisia ulottuvuuksia. Ja ennen kaikkea meidän tulisi varmistaa Galileon rahoitus tulevaisuudessa. Kiitän glantea aivan erinomaisesta työstä. Kiitos. Kiitän minäkin. Haluaisiko komissio käyttää lyhyen puheenvuoron, herra Vosko? Vai? Kyllä, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Euh, Kiitokset ähm, arvoisa puheenjohtaja, esittelijä, hyvät naiset ja herrat, Itre-valiokunnan äh, jäsenet. Ensinnäkin haluamme ilmaista tyytyväisyytemme tähän sopuun, joka tässä valiokunnan mietinnössä on. Äh, ja suhtautumisesta meidän ehdotuksiin ja tietysti Kiitokset hyvästä työstä. Me toivomme todella, että keskusteluja voitaisiin lähteä käymään mahdollisimman pian parlamentin ja neuvoston välillä, ja jotta voitaisiin todella sitten eh, hyväksyä teksti kesäkuussa 2011, jos se vain on mahdollista. Eh, haluaisin puheenvuorossani hiukan ennakoida näitä mahdollisia keskusteluja, ehkä joitakin selvennyksiä kenties myöskin, mutta hyvin lyhyesti. Tässä on useita tarkistuksia ja siellä on monia kysymyksiä, muun muassa termien selvyys, toisaalta participants englanniksi käyttäjät tai users englanniksi No, <laughs> varmasti selvennetään vielä tätä asiaa tekstissä, artiklassa, jossa annetaan selkeät määritelmät, jotta kaikki mahdolliset tulkintavaikeudet voitaisiin poistaa. Me myöskin olemme panneet merkille useita viittauksia, mitä tulee operatiivisten kulujen ähm, kantamiseen, mikä tulee PRSn käyttöön. Ja todellakin äh, saman linjan mukaisesti kuin mitä esittelijä tässä suosittaa komissio, on sitä mieltä, että vain jäsenvaltiot, instituutiot ja muut vastaavat äh, järjestöt, kuten ne kansainväliset järjestöt, jotka osallistuvat, tai ne, jotka sitten huolehtivat näistä operatiivisista kuluista, tulevat kysymykseen. Eikä ole mahdotonta tietenkään myös, että jotkut jäsenvaltiot sitten osittain huolehtisivat näistä lopullisista kuluista. Joka tapauksessa summat, joista on kyse, ovat satoja miljoonia euroa, pari, paria, parin sadan miljoonan euron luokkaa vuosittain. Ja ne eivät siis ole mm, valtavia summia, kun ajatellaan kuitenkin sitä mm, mitä jäsenvaltioita tässä on mukana ja ketä loppukäyttäjiä on mukana. Panimme myöskin merkille tässä mietinnössä ja myöskin monissa puheenvuoroissa tuli esille se kysymys, mikä on kolmansien maiden rooli, onko sitä siinä, kun PRS käytetään tai kun näitä vastaanottimia käytetään. No, PRS tässä tekstin muodossa tuo ehdotus siis ehdottaa lopullisen ratkaisuna sitä, että tehtäisiin kansainvälinen sopimus kolmansien maiden kanssa, niiden, jotka ovat asianosaisia ja otetaan tietty joustavuus huomioon ja tapauskohtaisesti voitaisiin sitten niin EU kuin näiden kolmasemantekin intressit ja tarpeet ottaa huomioon. Ja tietystikin äh, vielä haluamme olla avoimia äh, sille, että tähän tekstiin tehdään vielä ehdotuksia. Teemme yhdessä työtä äh, komission ja parlamentin kanssa, jotta voitaisiin vielä selventää tiettyjä kohtia ja johdantosan kappaleita. Sitten viimeinen seikka, joka on kiinnittänyt huomiotamme, se on tämä ehdotusmenettelytavasta, joka on jo varsin yksityiskohtainen tässä tarkistusehdotuksessa ja joka liittyy siihen vaiheeseen, johon olisi mentävä, jos PRS-jäsenvaltiot eivät näitä yhteisiä turvallisuussääntöjä kuitenkaan noudattaisi, joista kuitenkin on päätetty PRS-osallistujien kesken. Ja nämä yksityiskohtaiset säännöt ovat aivan asiallisia ja uskon, että ne voitaisiin ottaa mukaan äh, tekstiin, jotta se olisi suuntaviiva tässä, joka voitaisiin sitten hyväksyä jatkossa. Niin, no sitten ihan, ihan lopuksi vielä haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte ja kiitokset siitä, että monet parlamentin jäsenet puolsivat lisärahoitusta tätä infrastruktuuria varten. Mm, sellaisia ehdotuksia. Me kuuntelemme mielellämme ja tuemme niitä myös. Sitten lopuksi vielä kollega Klante. Minulle oli tärkeää, että kolmansilla mailla on joustavuutta, kuten poliisi- ja palolaitosasioissa, ja miten rahoitus tapahtuu, niin se on niiden asia. Ehdotan, että jäsenvaltiot tämän kustantavat. Ja halusin tässä myös katsoa keskustelua neuvoston kanssa ja vähän alustavasti ja, ja rakentaa siltoja, että komissiolla on myös jotain painostuskeinoja kädessä ja katsotaan, mitä sitä tapahtuu. Olen iloinen jo etukäteen tarkistua. Kiitän tekemästäsi työstä ja tosiaan toinen helmikuuta kello 12 määräaikatarkistusten jättämiselle. Tämä tästä ja nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on uusi kohta 9, entinen kohta 6. Kyse on laajakaistasta Euroopassa investointi digitaalivetoiseen kasvuun. Esittelijämme on Rouva Zavela ja hän saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun englantia. Arvoisa puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Olen jo jakanut teille epävirallisen työasiakirjan, joka kattaa joitakin ehdotuksiamme mitä tulee eurooppalaisen laajakaistan ehdotukseen. Aluksi haluan sanoa, että ei digitaalisen Euroopan kulut ovat huomattavia äskeisen tutkimuksen mukaan. Saattaa olla, että EU ansaitsi neljä prosenttia BKTstä sillä, että se kehittää nopeasti eurooppalaisia digitaalimarkkinoita vuoteen 2020 mennessä. Ja tämä vastaa noin 500 miljardia euroa sitten tähän mietintöön mielestäni komission tavoitteet 2000-luvulla eh, ovat sillä tavalla määritellyt, että eh, varmasti pitkällä aikavälillä saadaan hedelmää. Nämä tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoisia. Minä tuen niitä ja kiitän komissiota sen avusta ja tuesta. Tämän mietinnön puitteissa uskon, että yksi tärkeistä äh, tavoitteista on juuri peruslaajakaista tavoite 2013 vuodelle, joka on siis, että 100 äh, prosenttisesti taataan 27 jäsenvaltion kansalaisille laaja kaista. Kohdassa viisi tässä työasiakirjassa olen todennut, että EUn tavoitteena pitäisi olla globaali johtajuus TVT-infrastruktuureissa vuoteen 2013 mennessä, jotta todella taattaisiin lähes 100 prosentin laajakaista kate jotta ainakin käyttäjät voisivat hyötyä kahden megabitin talveluista. Uskon, että tämä on ihan toteutettavissa kaikissa 20 jäsenvaltiossa. Ja tämä on sellainen tavoite, johon voidaan päästä aika lähitulevaisuudessa. tulevaisuudessa ja tällä tavalla me keskitymme lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Ja tämän lisäksi on tärkeää panna merkille, että tarjoamalla sadan prosentin laajakaista liityntä, niin muutoin tämä ponnistelu menee hukkaan, jolle me todella luo, luo todellista tiukkaa strategiaa myöskin nettiturvallisuudelle. Toinen avainkohta tässä mietinnössä on, ja sitä ei voida jättää siis huomiota, se, että laajakaista palvelut on myöskin vietävä kaukaisille alueille, saarille ja maaseutualueille. Meidän on luotava kannustimia yrityksille, jotta ne investoisivat näillä alueilla. Ja meidän täytyy korostaa tarvetta käyttää parhaalla mahdollisella tavalla myöskin täydentäviä teknologioita, jotta todella saataisiin näille kaukaisille syrjäisille alueille sama laajakaista palvelu. Ja meidän on todella otettava huomioon samalla myöskin käyttäjät ja koko teollisuuden ala. Varmastikin valo kuidun kautta voidaan päästä 100 megabitin nopeuteen, mutta samanaikaisesti on otettava käytännöllistä puolta muilla, muissa alustoissa, kuten vaikkapa esimerkiksi matkaviestin äh, teknologiat tai kiinteän, kiinteät teknologiat ja myöskin satelliitit voivat olla ratkaisuja. Tällä tavalla voidaan antaa mahdollisuus saada laajakaista palveluita myöskin syrjäisillä ja maaseutualueilla. On myöskin hyvin tärkeää korostaa sitä, että äh, otan huomioon laaja kaista asioissa tämän äh, radiotaajuuden saatavuus. Tilastot osoittavat, että 2010 äh, laajakaista tukiaiset olivat neljä kertaa äh, se kuin mitä vuonna 2009 ne olivat ja ne olivat noin 1,4 miljardia julkisia varoja. Sen takia haluan korostaa, että että äh, valtion tuet äh, laajakaistalle sekä myöskin yhteisöllisten varojen kohdennettu käyttö ovat varmasti edistyksellisiä tapoja edelleen laajentaa laajakaistan levittämistä. Ja sen takia meidän täytyy rohkaista julkisen sektorin investointeja sekä myöskin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta sekä myöskin verokannustimia laajakaistaa ajatellen. Ja on korostettava myöskin koordinoinnin tärkeyttä myöskin alueviranomaisten kanssa ja myöskin keskushallintoviranomaisten ja televiestintäviranomaisten oltava tässä mukana. Haluaisin myöskin kehoittaa siihen, että perustettaisiin korkean tason EU-työryhmä, jossa olisivat keskeiset osallistujat mukana ja jotta todella sorvattaisiin todellinen unionin infrastruktuuristrategia. Tämä on TVT on siis hyvin voimakkaasti eteenpäin menevä markkina ja meidän täytyy kaikkien pyrkiä yhdessä yhteisiin ratkaisuihin ja poistaa esteet, ja jotta EUsta tulisi todella TVTn edelläkävijä koko maailmassa. Sitten muistettava vielä, että kriisiaikoina laajakaistan levittäminen tuo työpaikkoja ja taloudellista kasvia. Nettimarkkinoista on tultava keskeinen moottori eurooppalaisessa eh, digitaalistrategiassa ja Euroopan muuttamisessa eh, digitaalitaloudeksi. Odotan eh, yhteistyötä kollegoiden kanssa kaikista ryhmistä ja toivon mukaan saamme tästä yhdessä sellaisen eh, mietinnön, joka todella vie meidät digitaaliaikaan ja haluan myöskin eh, kiittää kaikkia niitä, jotka ovat ottaneet minua tässä työssä. Kiitokset, herra puheenjohtaja. Seuraavaksi puheenvuoroa on pyytänyt kollega Sadakas. Thank you, Mr. Chairman. I... Kiitos puheenjohtaja. Säästän tässä nyt aikaa ja puhun englantia. ja tulkkeja. Haluan onnitella esittelijää sitä, että hän on luonut hyvän pohjan tälle hyvin tärkeälle mietinnölle. Yhtäältä meillä on komission tiedonanto ja teidän mietintöluonnoksenne, joka on erittäin tasapainoinen ja kattaa kaikki tärkeät kysymykset. No, kaikki on hyvin selvää. tavoitteet on jo lyöty lukkoon digitaalisessa agendassa. Toisaalta kuitenkin tässä vielä monia yksityiskohtia voitaisiin korostaa. Tuen ehdotustanne näiden lyhyen aikavälin tavoitteiden valaisemiseksi 2013 kahden mega bitin nopeussekunnissa kattavasti. Ja teillä on muitakin hyviä yksityiskohtaehdotuksia, joita tuen. Ehkäpä voisin kiinnittää huomionne pariin kysymykseen kuitenkin. Yhtäältä haluaisin rohkaista teitä palaamaan edelliseen asiakirjanne, jossa panostitte tai painotitte aloitteita. Ehkäpä voisitte tähän vielä puuttua, koska sähköinen hallinto, sähköinen terveydenhuolto, kaikki nämä kysymykset tarvitsevat myös jäsenvaltioiden panosta ja kyseessä. Ja, ja lisäksi tarvitaan yksityisen sektorin panosta. Tämä laajakaista kaikille iskulause vaatii sitä, että infrastruktuuri on olemassa. Muuten kaikki eivät saa laajakaistaa. Jotkut luvut ovat osoittaneet, ja minulla on luvut omasta maastani Liettuasta. En nyt käytä aikaanne näihin tarkkoihin lukuihin, mutta niin kuin tekin omissa luvuissanne osoititte, minä voin kertoa, että Liettuassa DSLn katto alkaa olla, se kattaa noin 80 prosenttia. Toisaalta kuitenkin internetin käyttö riippuu kovasti tulotasosta. Ja sellaisia lukuja on nähty, että erot ovat hyvin suuria rikkaista 95 prosentilla on internet ja niillä ihmisillä, joilla on, tai kotitalouksilla, joilla on vain kolmannes näistä tuloista käytettävissä, niin heistä vain 25 prosentilla on internet käytettävissä. Eli tässä on merkittävä sosiaalinen kuilu ja tämä täytyisi ottaa tulevaisuudessa huomioon. Ehkäpä voisimme kuulla esimerkkejä muistakin maista. Tässä olivat minun ensimmäiset vaikutelmani ja onnittelen esittelijää ja EPPn varjoesittelijänä olen erittäin kiinnostunut tästä työstä. Kiitos. Frau Thank you again, Chair. First I would like to congratulate... Kiitokset. Onnittelut komissiolle tästä tärkeästä tasapainoisesta ehdotuksesta. Jos haluamme todella olla vakavamielisiä näiden tavoitteiden kanssa, meidän täytyy olla myöskin keinot tavoitteiden toteuttamiseksi. Ja mielestäni tämä tiedonanto on myönteinen askel tähän suuntaan. Kiitokset myöskin näistä kunnianhimoisista tavoitteista. Erityisesti ajatellaan korkeanopeus jotta EU pysyisi muiden tahdissa. Internet on yhteiskuntiemme ydin ja strategisella tasolla äh, jokapäiväisessä elämässä sillä on paljon merkitystä ja nopeiden ja ultranopeiden laajakaistaverkkojen kehittäminen on todella tärkeää kansalaisille ja yrityksille, jotta voitaisiin todella hyötyä digitaalitaloudesta ja sen nopeasti äh, lisääntyvästä datan siirrosta ja palveluista. Mielestäni prioriteetteja ovat seuraavat Tavoitteenamme pitäisi olla erityisesti se, että luodaan paras ympäristö ja kannusteet yksityisille investoinneille. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, tarvitaan kilpailukykyiset laajakaista markkinat, kuten valinnanvaralla ja kilpailulla on ollut sijansa laajakaistan kehittämisessä Euroopassa, mutta on tar- tärkeää myöskin taata, että kansalliset sääntelijät luovat myöskin johdonmukaisen lähettelyn, lähestymistavan tähän kilpailuun ja myöskin näihin periaatteisiin, jotka ovat selkeästi tuossa televiestintäpuitteistossa, kuten vaikkapa syrjimättömyys. Ja kysymys ei ole pelkästään vain reilusta tasapuolisesta pääsystä, vaan myöskin rakenteista. Ne ovat hyvin tärkeitä moottoreita investoinnille. Kaikki eri mahdolliset alusta täytyy myöskin ottaa huomioon annettavaa valinnanvaihtoehtoja. vaihtoehtoja. Toiseksi siellä, missä eh, yksityiset investoinnit eivät ole toteutettavissa, siellä tarvitaan julkista rahaa. Tätä ei pidä asettaa kyseenalaiseksi. En näe tätä ehdotusta rohkaisuna lisätä julkisien varojen käyttöä, erityisesti silloin, kun eh, yksityiset yrittäjät voivat olla mukana. Päinvastoin tässä pitäisi pyrkiä siihen, että kuluja kaiken kaikkiaan vähennetään ja että luodaan lisää juridista varmuutta. Parempi eh, EUn rakenne ja, rahas, eh, ja kohesiorahastojen parempi käyttö siis ovat myöskin keinoja, joilla voidaan luoda synergioita ja tällä hetkellä keskitytään käytettyihin summiin, mutta uskon, että meidän pitää kuitenkin keskittyä näiden käytettyjen varojen tuloksiin. Ja näin voidaan tehdä, jos otetaan käyttöön mitattavat tavoitemittarit ja että käytetään myöskin näitä rahoja tehokkaammin yksityinen auditointimalli ja parempi seuranta on myöskin paikallaan. Haluan myöskin toivottaa tervetulleeksi tämän ehdotuksen Euroopan investointipankin osallistumisesta laajakaistan rahoittamiseen 2020 strategian puitteissa ja uskon, että sillä on todella voimakas sysäävä efekti sille, että myöskin muut pankit tulevat lisää sijoittamaan laajakaistaan. Ja lopuksi puollan todella sitä, että otetaan käyttöön vaikkapa uusia tai ainakin uuden tyyppisiä rahoitusinstrumentteja instrumentteja tai käytetään niitä ainakin paremmin, jotta voitaisiin rahoittaa laajakaista hankkeita, kuten vaikkapa lainatakuita tai vastaavia. Uskon, että nämä ovat avainaskelia, jos haluamme tämän asian viedä eteenpäin ja mm, kiitokset tästä komissiolle. Lopuksi haluan vielä sanoa, että että äh, lainan annossa pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota yritysten kilpailukykyyn ja myöskin kuluttajan valinnan mahdollisuuksiin. Sitten kollega De Angelis. Grazie, presidente. L'accesso veloce... Kiitos puheenjohtaja nopea pääsy ja huippunopea pääsy internettiin voi olla ratkaiseva äm, roolissa talouselpymisessä ja myöskin liikenteessä suhteen ja sähkön ähm, äh, huollon suhteen ja tämä laajakaista-asia on yksi äh, ydinhanke Euroopan 22 ähm, äh, strategiassa ja vahvan jatkuvan kasvun aikaansaamisessa. Kiitän esittelijää hyvästä ja hedelmällisestä työstä, jota hän on suorittanut. Ja tässä on paljon hyviä ideoita tullut näiden uusien verkkojen kehittämisen suhteen. E, pääsy e, puhelinpalvelujen viestintäpalveluihin on asia, joka jatkuvasti e, tarvitsee korostusta ja meidän täytyykin kehottaa sitä, että nämä toimikseannot annot huomioivat eh, myöskin eh, pääsymahdollisuus, tasapuoliset pääsymahdollisuudet verkkoihin. Kysymys on siitä, että, että infrastruktuurien kehityksessä eh, jaetaan kustannuksia ja Euroopan kohtalo vaikuttavat investoinnit tai niiden epääminen Eh, yrityksille ja juuri laajakaistojen kehittämisessä ja rakentamisessa ja tässä eh, eh, kuukausikustannukset sitten nousevat, kun nämä entiset monopolit ovat vallassa ja Euroopassa ollaankin nyt sen tavoitteen edessä, että e- 22 strategiassa ottaisiin tämä nopea yhteys ja kuluttajat saisivat kilpailukykyisen verkon. Si, e, Rouva del Castillo. E, Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää esittelijää kollega Savela tästä epävirallisesta työasiakirjasta on hyvin tärkeää, että tässä on sijoitettu kontekstiin äh, tämä asiakirja, kun ajatellaan toisaalta laajakaista politiikkaa ja myöskin komission esittelemä pakettia. Äh, siinä on useita aloitteita. Yksi niistä liittyy radiotaajuuteen ja toinen taas sitten liittyy äh, suosituksen uusien sukupolvien toimista ja sitten siinä on vielä laaja kaistaan siis nimenomaisesti liittyvä ehdotus. Uskon, että pitäisi viedä yhtä aikaa eteenpäin tätä rajakaista kysymystä ja myöskin näitä muita ehdotuksia. Varmasti keskustelemme tässä piakkoin tuosta työasiakirjasta, jonka on laatinut Uno Hockman. Ja haluaisin vielä korostaa, kuinka tärkeä tämä radiotaajuuskysymys on samansuuntaisesti kuin komissiokin toteaa tässä, tässä todella vaaditaan 800 megahertsin kaistan vapauttamista ja tältä osin juuri tämä radiotaajuuskysymys on tärkeä. Olemme jo keskustelleet tästä useasti. Mutta tässä on eräs aspekti, jota ei pitäisi unohtaa, ja se liittyy komission ehdotukseen digitaalistrategiassa, että tavoitteena olisi se, että kaikissa paikoissa vuoteen 2020 mennessä olisi laajakaista yhteys ja 30 megabaitin nopeus käytettävissä ja 50 prosentissa vuoteen 50 mennessä olisi sitten 100 megabaitin liityntänopeus. No, ei tässä taida olla mitään mieltä tällä hetkellä, kun ajatellaan investointia on paljon kunnianhimoa ja investointia mutta tärkeää, että jos halutaan, että käytetään internettiä enemmän, niin tarvitaan myöskin lisää liityntänopeutta ja mm, nopeutta. Mutta tämä menee hyvin nopeasti. Ja kun sitten lähdetään soveltamaan kaikkia näitä toimenpiteitä, joista nyt puhutaan, niin nämä tavoitteet tulevat todellisuudeksi. Ja silloin olen paljon lähempänä tätä internetin kehittymistä, joka varmasti vaikuttaa myöskin moniin moniin aspekteihin jokapäiväisessä elämässä siis sillä tavalla, että kaikessa tässä kyllä tarvitsemme nopeutta, tämän tyyppistä nopeutta. Ja tarvitsemme myöskin pitkän aikavälin näkemystä, joka itse asiassa on aika lähellä. Meillä pitää olla tavoitteena, kuten digitaalistrategiassa sanotaan, se, että on tarpeen päästä näihin äh, siirtonopeuksiin. Kiitos. Ja, liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir... Parhaat kollegat, katsotaanpa nyt, ettemme unohda tuota aikaa, mutta kollega Kalfin on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, I would like to also thank and join my colleagues. Haluan kiittää äh, esittelijää erittäin hyvästä työasiakirjasta. Se on hyvä pohja keskustelullemme, keskustelulle, jota todella tarvitaan. Minun ryhmäni ST-ryhmä tukee kaikkia äh, pyrkimyksiä nopeuttaa digitaalisen agendan toteuttamista ja uusien teknologioiden tukemista. Täytyisi mainita, kun infrastruktuurista ja internetin käytön kehityksestä puhutaan, täytyisi mainita asia, johon palaamme parlamentissa hyvin usein, eli yleisölliset palvelut ja nettineutraalius. Eli kun puhutaan 100 prosentin kattavuudesta, niin että laajakaista on todella saatavilla kaikkialla, täytyy olla aika varovainen, ettei synny minkäännäköistä syrjintää, vaan että todella sitten tavoitetaan kaikki, että palvelu on kaikkien käytössä, mutta eihän tähän infrastruktuuri riitä. Ja sekin mainitaan Rovat Savelan ehdotuksessa, koska on kiinnostavaa nähdä, mitä palveluja sitten tarjotaan ja mikä on käytön sisältö niin, että kun infrastruktuuria parannetaan, se on käyttäjien saatavilla helposti. Esittelijä on täällä ehdot, puhunut kyberturvallisuudesta ja se on aivan välttämätöntä. Unionin on toimittava ja haluaisin, että Enisa tai joku muu virasto olisi mukana paremman kyberturvallisuuden tukemisessa, kun tätä laajakaista asiaa ajetaan. Sitten öö, öö, IT-infrastruktuuristrategia me puhumme tästä hyvin paljon, mutta jäsenvaltioilla ei ole konkreettista ajatusta siitä, mitä niiden tulisi tehdä, eli tässä tulisi edetä. Jotkut kollegat mainitsevat teollisuuden tai yksityisen sektorin osallistumisen, ja kun puhutaan laajakaistasta, meillä on mahdollisuuksia julkisen ja yksityisyyden kumppanuuteen. Samalla kuitenkin on tarjottava yleishyödyllinen palvelujen luonne. Ja joskus ei ehkä löydetä myöskään uusi, oikeita välineitä tukemaan tällaista kumppanuutta. Joskushan Öö, me olemme esimerkiksi ikään kuin tuoneet yhteen tällaisia stipendejä tai tukia ja yksityistä tukea, mutta aina tätä ei ole toivottu. Öö, lehdistössä erässä jäsenvaltiossa esimerkiksi ei toivottu sitä, että yksityistä rahaa käytettiin infrastruktuurin tukemiseen, mutta on kritisoitu hyvin paljon sitä, että julkinen, julkisella rahalla rakennetaan infrastruktuuri, mutta silti ihmisten täytyy sitten yksityisille yrityksille maksaa tästä palvelusta ja sen käytöstä. Eli tämä on kyllä kritiikkiä nostanut. Sitten kun puhutaan laajakaistan kehittämisestä, niin eri sidosryhmien edut tulisi ottaa huomioon tietenkin yksityinen sektori, mutta myös jäsenvaltiot, alueet. Meillä on tiettyjä ja myös ihan paikallisen tason tilanne on otettava huomioon. Sitten äh, talouden äh, elvytyssuunnitelmassahan on myös puhuttu tästä laajakaista kysymyksestä. Vielä ei ole saavutettu mm, tiettyjä maita ja alueita, ja tämä tulisi kyllä välttää tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos sitten kollega Högmark. Thank you very much, Mr. Chairman, and thanks to the... Kiitos puheenjohtajalle ja kiitokset myöskin esittelijälle, että tällä tavalla voimme keskustella laajakaista strategiasta. Meillä on kaksi huomiota mietettä. Ensimmäinen liittyy siihen, kun olemme keskustelleet siis rahoituksesta, että kenties meidän pitäisi olla vielä selväsanaisempia ja sanoa, että tämä on yksi tärkeimmistä äh, tehtävistä rakenne- ja kohesiorahastoissa, että taataan, että on parhaas käytettävissä oleva nopeus, kapasiteetti ja investoinnit. Investointeja olisi tehtävä julkisesti, jos niitä voidaan yksityisesti tehdä. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa tässä, että meidän pitäisi käyttää yksityisiä investointeja niin kauan kuin se on mahdollista ja ne ovat käytettävissä, mutta se, ja se vie meidät pitkälle. Mutta jos halutaan vielä parempaa peittoa ja parempaa kapasiteettia, niin on myöskin nähtävä, että tämä on hyvä tehtävä rakenne- ja alue- ja kohesiorahastoille, koska tämä todella toteuttaa näiden eri rahastojen tehtävää. Toinen seikka on se, että kun olemme keskustelleet laajakaistasta, niin olemme monta kertaa puhuneet joko kiinteistä linjoista, matkaviestimistä tai sitten valokuiduista. Ja kaikki kokemukset osoittavat, että ne ovat oikeastaan paljon sidotumpia toisiinsa. Ne, jotka ovat käyttäneet langattomia sovellutuksia täällä, käyttävät samanaikaisesti myöskin langattomia, kun he käyttävät kiinteitä linjoja. Ja kun sitten olette ulkona tuolla, kävelette kaupungilla ja teillä on langaton internetti, niin se on sellainen, kunnes se tulee kiinteän linjan piiriin. Ja kun ajatellaan laajakaistan, laajakaistan liikenteen kasvua, niin tämä on hyvin nopeata, kun ajatellaan äh, mobiili-internettiä. Parhaat arviot lienevät viime vuodesta vuoteen 2014 ja kasvu on ollut 27 kertaista. Ja sehän on ihan valtavan nopea muutos, eikä se tietenkään pysähdy siihen. Ne strategiat, joista me keskustelemme täällä, ne lähtevät vuodesta 2014 mutta itse asiassa asiat kasvavat entisestään tuosta. Ja tämä on niin hyvin tärkeää, ei pelkästään televiestintä teollisuudelle tai uusille palveluille, joita voi syntyä. Televiestintä toiminnan ympärille. Kaikenlaista on jo nähty aina eurooppalaisista Googlesta ja Yahooista aina näihin sovellutuksiin, jotka tekevät uusista liiketoimintamalleista tärkeitä, mutta myöskin muulle taloudelle. Tämä voi olla merkityksellistä ja todellinen haaste Euroopan teollisuudelle on, että että voimme lisätä tuottavuutta. Se on voimakkaasti sidoksissa kapasiteettiin. Ja senpä takia minä haluan korostaa sitä, että me tarvitsemme hyvin päättäväisiä päätöksiä kapasiteetin nopeuden suhteen kun puhutaan joskus sadasta megabaitista vuoteen 20 mennessä tai noin, niin on muistettava, että Etelä-Koreassa lähestulkoon kaikissa kotitalouksissa on päästy jo tuhanteen megabaittiin. Ja Yhdysvalloissa myöskin on todella ollaan pitkällä ja samoin myöskin Kiinassa kehitystä on paljon, niin että joskus tuntuu siltä, arvoisa puheenjohtaja, että me täällä nyt sitten suunnittelemme, että me olemme kolmannella sijalla tulevaisuudessa, enkä usko, että se on hyvä tapa osallistua globaalin kilpailuun. Vaarana on, että me onnistumme tässä tavoitteessa. Ja senpä takia minä rohkaisisin esittelijä, kun puhutaan laajakaistasta, että ollaan vielä tiukempia. En minä usko, että kyse on pelkästään vain 800 800 kaistasta, koska joka tapauksessa nopeus kasvaa siinä määrin, että, ja liikenne kasvaa siinä määrin, että, että emme pysy perässä. Meidän on saatava mukaan myöskin muita radiotaajuuskaistoja mukaan. Aina tietysti täytyy ottaa huomioon myöskin televisio, liikenne, yleisradio, liikenne ja näin poispäin, mutta meidän täytyy kuitenkin pyrkiä vähentämään näitä käyttämättä olevia radiotaajuuskaistoja ja käyttää niitä parhaalla tavalla. On tietysti kunnioitettava kulttuuria, mutta se on otettava mukaan tähän uuteen kehitykseen. Jo tällä hetkellä parin vuoden päästä 70 prosenttia liikenteestä langattomassa internetissä on videoita, ei pelkästään YouTubea ja muuta, vaan siis todellista kulttuurisisältöä. Ja jos emme pysty tässä painamaan eteenpäin ja keskustelemaan asiasta, niin arvoisa puheenjohtaja, uskon, että me jäämme kolmosiksi tai kenties neloseksi, mutta meidän pitäisi nyt sitoutua siihen, että meistä tulee ykkösiä. Ja varmasti kaikki tässä että samaa mieltä olevat voivat tämän sitten saada merkityksi pöytäkirjaan, mutta uskon, että meillä pitäisi olla tämä tavoite. Kollegat, puolitoista minuuttia aikaa jäljellä. Tästä tulee kyllä hankaluuksia. Tikau äärimmäisen lyhyesti, sillä kyllä esittelijälle pitäisi tässä vielä aikaa jättää. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe doamna Țavela pentru documentul pe care ni l-a furnizat. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Puhumme tässä nyt eh, oma aloite mietinnöstämme, joka liittyy komission tiedonantoon ja valitettavasti kun 2008 talouskriisi iski meihin, niin komissio eh, sitoutui varmistamaan 100 prosenttisen laajakaista verkkopeiton vuoteen 2010 mennessä. Se ei kuitenkaan onnistunut. Ja me emme myöskään saaneet tätä sitten läpi, koska raha ei kertaakaan ollut. Nyt on sitouduttu vuoteen 2013 ja minä todella toivon, että komissio tämän mietinnön jälkeen reagoi asiakirjamme ja todella sitoutuu tähän tavoitteeseen pääsyyn. On tärkeää, että kaikki ihmiset saavat osallistua IT-yhteiskuntaan. Laajakaistahan tulee kattaa myös köyhät alueet, syrjäiset alueet, kaukaiset alueet ja ehkäpä pitäisi puhua siitä, että laajakaistan tulisi olla yleisöllinen palvelu niin, että kaikilla ihmisillä olisi tämä palveluja, tietyt palvelut käytössään laajakaista yhteyteensä ansiosta. Viimeinen asia, josta halusin puhua, haluaisin tähän mietintöön maininnan tämän hetkisen monimuotoisen rahoituskehyksen väliarviosta niin, että voisimme saada takuun siihen, että vuoteen 2013 todella toteutetaan tämä täydellinen peitto kaikkialle Euroopan unioniin. Ja sovelluksestakin olisin halunnut vielä puhua, mutta päätän nyt tähän. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Nyt annan esittelijät Savelalle vielä puheenvuoron. En tiedä, olisiko komissio halunnut vielä sanoa jotain vai voisiko komissio luopua puheenvuorosta. Luopukaa puheenvuorostanne, jos tarvitsette puoli tuntia. No ei, kun me vaan kiitämme esittelijää ja pidämme tätä mietintöä hyvin tervetulleena. Tämän verran sanomme, kun kerran aikaa ei ole. Yksi päivän parhaista puheenvuoroista. Arvoisa puheenjohtaja, haluan kiittää kaikkia kollegoita. Tämä oli hyvin rakentavaa ja hyvin inspiroivaa tämä keskustelu ja olen todella mielissäni tästä. Nämä panokset olivat todella tärkeitä minulle ja tämä motivoi minua vielä tuottamaan entistä paremman mietinnön. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta todella olemme panneet muistiin kaiken sen, mitä tässä sanottiin, ja teemme yhteistyötä teidän kaikkien kanssa niin, että tällä tavalla saamme tulevaisuuteen katsovan mietinnön tässä asiassa, koska me kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä, että tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä sektoreista Euroopassa – Ainoa kommentti, jonka haluan tehdä, on se, että olen ollut vähän varautunut sen suhteen, että, että äh, olisi tällaisia korkea, korkealle tähtäviä kunnianhimoisia tavoitteita tässä, koska en ihan ole vielä tutustunut kaikkiin näihin rahoitusvälineisiin, joita meillä on käytössämme. Äh, mutta mitä tässä nyt sitten sanottiinkaan, niin tämä oli todella arvokasta minulle ja tämä oli todella rakentava, tuottaisa keskustelu ja arvoisa puheenjohtaja. Uskon, että tämän keskustelun jälkeen mietinnöstä tulee paljon paljon parempi. Kiitos. Sydämelliset kiitokset teille näistä loppusanoista. Toivotan teille ja kaikille muille mm, oikein hyvää illanjatkoa. Jatketaan huomenna.